Muy buenas tardes. Hyvää iltapäivää. Pyytäisin teitä ystävällisesti istumaan, jotta voimme tämän kokouksen alkaa. A ver, por favor. Muchas gracias. Siis pyydän istutumaan. Arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ystävät. Ensimmäiseksi sinun täytyy toivottaa tietenkin teidät kaikkein lämpimimmin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kyseessä on parlamenttien välinen kokous, jota uskaltaisin pitää varsin poikkeuksellisena. Se on poikkeuksellinen monistakin syistä, mutta keskityn tässä vain kahteen ensinnä, koska olemme tässä parlamentin kokoussalissa. Meitä on 45 Euroopan kansallisten parlamentin jäsentä. Tulemme 26 kansallisesta parlamentista ja 21 EU-jäsenvaltiosta, joten tästä varmaankin jo näette, että voimme olla tyytyväisiä näihin lukuihin ja voimme pitää tätä varsin poikkeuksellisena. Mutta tämä on poikkeuksellinen myös sen takia, että meillä on nyt tilaisuus keskustella komission ja sen Damanakin läsnä ollessa ja kiitän häntä erittäin paljon. Hän on aina pyrkinytkin olemaan meidän kanssamme mukana, koska tämä keskustelu, jonka tänään tulemme käymään, on perustavanlaatuinen keskustelu avainhetken ajatellen kalastuspolitiikkaa Euroopassa – koska me tulemme suuntaamaan uutta yhteistä kalastuspolitiikkaa ja lopputuloksena tietenkin on tämän sektorin tulevaisuus tulevina vuosina. Näin ollen kiitän teitä, että olette tulleet tänne osallistumaan tilaisuuteen, tähän tapaamiseen, ja olen vakuuttunut siitä, että tästä tulee varsin hyödyllinen keskustelu Tämä on kaikkien hyödyllistä toimintaa, jota voimme nyt tehdä, siis vaihdella, vaihtaa mielipiteitä, kantoja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken, jotta yhdessä sitten saamme aikaan mahdollisimman hyvän uudistuksen. Ja sitten vielä varsin nopeasti minun täytyy kertoa teille, miten tämä istunto etenee, koska me toivomme, että mahdollisimman suuri määrä pystyy puhumaan eri kansallisista parlamenteista, jotka ovat tulleet matkojenkin päässä tänne tänään. Ja sitten kun lopetan tämän alkupuheenvuoron, komission jäsen Damanaki saa puheenvuoron ja sen jälkeen teillä on noin 15 minuuttia aikaa alkaa tämmöinen keskustelukierros. Uskomme, että kuitenkin tärkeää, että komissiolla on mahdollisuus vastata kysymyksiin, joita teillä saattaa olla ja sitä varten meillä on noin puoli tuntia. Ja sen jälkeen siinä vaiheessa, kun Rova Damanaki joutuu poistumaan, niin sitten jatkamme eri esittelijöiden johdolla näissä eri keskustelussa tai paneeleissa sama, sama järjestelmä. Ensin noin kymmenen vuoden minuutin puheenvuoro esittelijöiltä jokaiselta ja sen jälkeen voidaan esittää kysymyksiä salista noin puolen tunnin ajan ja saada sitten vastauksia. Näin toimimme kolmessa eri osuudessa tai paneelissa. Sitten lopuksi tietenkin estämme johtopäätökset. Miten sitten keskustelua käydään tai kysymyksiä tehdään yksinkertaisesti? Haluaisimme, että kaikki, niin kuin jo sanoin, pystyvät osallistumaan, mutta sehän ei ole helppoa Joten pyytäisin nyt kaikilta kurinalaisuutta, mitä tulee puheaikoihin. Ja jos joku puhuu, niin kuin täällä on parhaimmillaan tapana, emme koskaan ylitä minuuttia, puolitoista minuuttia, maksimissaan kaksi minuuttia, ja sitten kyllä joudumme katkaisemaan puheenvuoron. Ja olen vakuuttunut, että kahdessa minuutissa kyllä pystyy hyvinkin ilmaisemaan omat huolenaiheensa, ongelmansa tai tehdä kysymyksensä. Tietysti ei voida mitään suuria ajatusmalleja tästä esitellä, mutta kuitenkin näin voimme käyttää mahdollisimman hyvin tämäkin kahden, kahden minuutin ajan hyväksemme. Ja sitten kysymyksien muotoilusta, jotta vältetään tällaista käsien nostamista. Meidän on vaikea täällä nähdä kukaan milloinkin puheenvuoroa pyyntänyt. Olemme antaneet teille ja jakaneet teille neljä tällaista lappua, eri värisiä, valkoinen, keltainen, oranssi ja vihreä. Tämä johtuu vain siitä, että kerrotte, haluatteko osallistua puhumaan. Valkoinen tarkoittaa sitä, että tehdä kysymys komission jäsenelle. Jos joku haluaa kysyä häneltä jotakin, niin täytä tämän paperin ja sitten täällä vahtimestat keräävät ne ja sitten joudut päästä tälle puhujalistalle, jotka käyttävät puheenvuoroa tässä yhteydessä. Sitten keltainen paperi. Tässä tätä kautta voidaan tehdä kysymyksiä Rova Rodokselle peruskysymyksestä oranssiin. Tämä koskee yhteistä markkinajärjestelyä, Stevensonille nämä kysymykset. Ja sitten seuraava vielä herra Kadekille. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että joku parlamentin jäsen ei voi esittää neljää kysymystä kaikille puhelimme siis rajoitamme tämän yhteen ainakin periaatteessa. Jos sitten keskustelun aikana huomaamme, että on marginaalia ja aikaa, sitä enemmän kysymyksiä, niin silloin tämä on tilaisuus kaikille esittää näitä. Siksi toistan, että on tärkeää, että mahdollisimman hyvin käytämme tässä aikaa hyväksemme ja rajoitumme kahteen minuuttiin joka ikinen puheenvuoroissamme. Tämä koskee niin Euroopan parlamentin jäseniä kuin kansallisen parlamentin jäseniä. Ja sitten tietysti loogisestikin voitte esittää kysymyksiä. Meillä on tällainen kahden kansallis tulee kaksi kansallisen parlamentin tai senaatin jäsentä ja sitten yksi Euroopan parlamentista näin. Teillä on aina enemmän mahdollisuuksia kansallisesta parlamentista, koska olette täällä vierailemassa Euroopan parlamentissa. Voitte tehdä enemmän kysymyksiä. Jos joku aikoo tehdä kysymyksen keskustelussa, niin voitte sitten täyttää nämä paperit tämän värin mukaisesti, riippuen sitä, kenelle haluatte kysymyksen tehdä, ja aloitamme. Jos ei ole mitään kysymyksiä, niin ei tuhota tähän yhtään enempää aikaa ja aloitamme suuremmitta puheita. Ja vielä kerran haluan kiittää kalata, kalastuspolitiikasta vastaavaa komissaaria Rova Damanakia, joka saa puheenvuoron. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän tilaisuuden ja minulle on annettu mahdollisuus tulla joukkoonne. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien edustajat, minä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Ja kuten sanoin lokakuussa, kun viimeksi tapasimme, olen vakuuttunut siitä, että jos kansalliset parlamentit ovat työssä mukana, niin ne, tämä kehitys tekee uudistuksesta paremman. Minun on hyvin vaikeaa nähdä sellaista edistystä tapahtuvan ilman kansallisia parlamentteja. Siksi me olemme kutsuneet kansallisten parlamenttien edustajat tänne. Ja siitä syystä olen itsekin käynyt monissa parlamenteissanne ja minun on tarkoitus käydä niin monessa kuin mahdollista ennen kuin tämä ehdotus hyväksytään. Olen ollut Italiassa ja olen, toivon, että kaikki parlamentit kutsuvat minut kylään. Minä olen kuunnellut teidän mielipiteitänne ja olen hyvin kiinnostuneena pannut merkille, mitä olette ilmo- sanoneet. Noin laajasti ottaen kaikki ovat konsensuaalisesti sitä mieltä, että reformia tarvitaan. Meidän täytyy kestävämpään lähestymistapaan päästä. Meillä täytyy olla eh, omaa kalastusteollisuutta olemassa. Eh, se on yleinen lähestymistapa, jota noudatamme. Jotkut teistä ehkä halusivat vähän kunnianhimoisempia ehdotuksia. Minä olen saanut niitä sellaisia, jotka sisällöltään ovat kunnianhimoisempia. Toiset eh, ovat tyytyväisiä siihen, mitä on olemassa, ja toiset sitten ne kritisoivat tilannetta, ja heidän mukaansa pitäisi vaihe vaiheelta enemmänkin edetä. Mutta se, mitä me kaikki ajattelemme, on, että me haluamme tämän uudistuksen e, toteutuvan ja sillä tavalla, että tämän sektorin huono tilanne korjaantuu. Hyvin rohkaisevia asioita on tähän ehdotukseen tullut teiltä ja tämän konsensuksen perustalta haluan tehdä lisää työtä. No nyt kiinnitän huomioni tänään niihin asioihin, missä, missä on vielä keskustelun tarvetta. Eräs niistä eh, liittyy kritiikkiin, jota olemme saaneet. Se liittyy tähän muutosten pakollisuuteen. Esimerkiksi 2015 tuotto, eh, maksimituotto, te hyväksytte sen, mutta pitäisi todeta, että missä mahdollista. No sitten tämä pois heitettyjen kalojen kysymys. Siellä tarvitaan joustoa. Siirrettävät kalakiintiöt, kalastuskiintiöt, eh, sekin on vielä auki, mutta siitä ei ole tulossa pakollista. Me tarvitsemme kuitenkin sitovampaa lähestymistapaa koko uudistukseen. Ja tämä siitä syystä, että kun minä nyt puhun teille parlamentaarikoille, niin me emme voi välttää poliittista vastuuta, emmekä voi siirtää kaikkia asioita vain tulevaisuuteen lastemme sukupolvelle. Hyvin eh, monet teistä olette tuoneet minulle ehdotuksia ja olette ehdottanut tällaista maagista sanaparia where possible. No mitä se tarkoittaa? Eli siis teemme muutoksen silloin, kun mahdollista. No sehän tarkoittaa, että muutos tulee, mutta käytännössä sitten, että ei lähes koskaan. Koska when possible voi tarkoittaa myös, että ei koskaan. Jos on optioita eikä ole mitään määräpäiviä eikä tarkkoja tavoitteita, niin sehän tarkoittaa, että me vain lykkäämme ja lykkäämme uudistusta ja sitten epäonnistumisen kanssa. Ja näinhän me olemme vuosikausia jo toimineet. Me tarvitsemme sitovia tavoitteita. Minä olen täällä teidän kanssanne keskustelemassa siitä, mitä nämä sitovat tavoitteet ovat – meidän täytyy siitä keskustella ja meidän täytyy saada jonkinlainen yhteinen pohja. Mutta sitovat tavoitteet me kyllä tarvitsemme. Minä tiedän, että nämä määräpäivät, jotka on asetettu, niin ne ovat aivan tarkasti määritellyt täällä ehdotuksessamme. Ja täällä sanotaan, että on liian aikaisia päiviä määritelty. Mutta tämä on tärkeää tulevien kalastajiemme kannalta meidän täytyy saada kestävä kalakantojen hyödyntäminen realistisesti toimimaan sillä tavalla, että jokainen kalakanta tulee huomioon otetuksi. Ja tämä siitä syystä, että jos me nyt lykkäämme kaikkia, niin viiden tai kymmenen vuoden päästä tehtävät muutokset tulevat olemaan paljon isompia. Ne tulevat olemaan paljon vaikeampia Nämä ongelmathan kumuloituvat eh, ja meillä on sitten jatkossa entistä suurempia ongelmia ratkaistavannamme. Esimerkiksi tämä suurin sallittu määrä. Jos meillä on kestävät rajat kaikille kannoille, niin meidän täytyy saada määräpäivä tälle uudistukselle. Ja 2015 on asetettu, minun mielestäni sen pitäisi ollakin 2015, ja kolmesta syystä. Koska kestävän saalismäärä eh, täytyy toteuttaa Vuonna 2009 32 lajista ainoastaan viisi oli eh, kestävästi hyödynnetty. Meillä on monenlaisia paineita eh, ja kun tätä käsiteltiin, niin aluksi neuvosto suhtautui hyvin kielteisesti. Nyt kuitenkin askel askeleelta olemme päässeet eteenpäin. Turska itäisellä alueella esimerkiksi ja myöskin makrilli Biskajan lahdella, ei kuitenkaan silli. Me olemme antaneet kannan toipua muutaman vuoden ja nyt siis on, on siis näkyvissä näitä parannuksia. Ja kun kala kasvaa kooltaan, niin silloin on paljon helpompaa kalastaa ja se myöskin laskee kalastuksen yksikkökustannuksia. Viime vuonna ja tänä vuonna tässä kuussa riippumaton elin muistutti jälleen kerran meitä siitä, miten hyvä on hyvä kalastussektorin hallinnointi. He toteavat, että joka, vuossa, joka vuosi joka vuosi voitaisiin kalastuksessa saada 1,8 miljardia enemmän rahaa. Ja tämä on ö, ö, moninkertaisesti maksamamme tuen määrä. Me voisimme myöskin luoda 83 000 lisää työpaikkaa, jos kestävän enimmäistuoton tasolle päästäisiin joka kannan kohdalla. Me emme voi nyt jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Kolmas syy sitten on sitten se laillinen sitoumus, joka meillä on YK on yleissopimuksen myötä syntynyt ja sopimuksen täytäntöönpanoon. panoon täytäntöönpanon suhteen? Haluatteko kansainväliselle yhteisölle osoittaa, että me luistamme velvollisuuksistamme? Jos me haluamme olla johdossa, niin meidän täytyy toimia. Sitten tämä poisheitetyn kalan määrä. Me emme nyt tästä, tästä asiasta pääse muutamassa päivässä mihinkään selvyyteen, mutta meidän täytyy saada antaa enemmän teknistä apua asian ratkaisemiseen. Olen aivan samaa mieltä kanssanne, että tämä kalan pois heittämisasia, siihen pitää asteittain mennä. Nyt on ainakin 70 aloitetta asiasta tehty ympäri Eurooppaa. Joko kalastajat, jotka haluavat kalastaa selektiivisemmin, tai eurooppalaisten vähittäiskauppiaiden puolelta – Vähittäiskauppiaat luettelevat niitä lajia, lajeja, joissa kannat ovat vaarassa, kun selektiivisyyttä ei käytetä. Eli ei meillä ole vaihtoehtoja, koska markkinat reagoivat tällä hetkellä itse. Vähittäiskauppiaat itse listaavat niitä kalakantoja, jotka ovat vaarassa – Uuden kalastusrahaston kautta me annamme tämän tyyppisille aloitteille tukirahaa ja me e, haluamme antaa kannustimia selektiivisyydelle. Me tarvitsemme enemmän selektiivisiä pyydyksiä ja 85 prosenttia joskus on tämä tuen osuus, kun näitä uusia selektiivisiä pyydyksiä hankitaan. Me tarvitsemme sitovia tavoitteita. Me emme voi jättää tätä teollisuudelle. Jotkut teistä kysyvät minulta, että miksi velvoite, emmekö me voisi tällaiseen vapaaehtoiseen järjestelmään perustaa tätä asiaa. No niin, minä olen nähnyt poisheittokiellon komission papereista viimeisen seitsemän vuoden ajan, eikä mitään ole tapahtunut. Eli jos nyt samalla polulla jatketaan, niin viiden vuoden päästä me olemme täällä edelleen. Täällä on seuraajani paikalla ja te jälleen keskustelette hänen kanssaan siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ei se ole mikään vaihtoehto meille, emmekä me halua minkäänlaisia tekosyitä enää olla puuttumatta tähän poisheittoasiaan. Me keskustelemme teidän kanssanne siitä, mikä on realistista. Täytyy olla tällaista sekakalastusta, sielläkään ei ole kaikki ongelmat ratkaistu, mutta loppujen lopuksi on niin, että me tarvitsemme sitovia tavoitteita. No sitten nämä siirrettävät kalastusluvat. No jotkut sanovat minun kannattavan tätä kalastusmahdollisuuksien siirtoa siksi, että olen liberaali. No mielestäni en ole. Meidän asetuksessamme on ensimmäistä kertaa aivan nimenomaisesti eh, se todettu, että, että julkinen omistajuus toi, toimii tietyllä aikavälillä siis tästä liberalisoinnista sen suhteen. Siis tarvitsemmeko näitä kalastuslupia? Miksi me keskustelemme, jos emme ymmärrä, mitä ylikapasiteetti tarkoittaa? Olen hyvin avoin kuitenkin keskustelemaan asiasta. Hyvin paljon turvalausekkeita on tekstissä ja täällä on tietenkin keskitytty kaikkiin oikeuksiin. Jäsenmaat voivat tietenkin omia turva- ja lausekkeitaan tänne pyytää, mutta jos me hyväksymme pienet kalastuslaivastojen ottaminen poikkeuksiin, niin 80 prosenttia EUn kalastuslaivastosta jää ulkopuolelle. Tarvitsen teidän apuanne ja tarvitsemme teitä siihen, että te viette omiin vaalipiireihinne ja kansallisen hallintonne tietoa. Tämä logiikka määräpäivinen, niin kun me saamme tämän läpi, niin kaikki tulee helpommaksi. Minä olen avoin kaikille eh, parannusehdotuksille – tässä minä vetoan nyt kaikkiin instituutioihin, Euroopan parlamenttiin, kansallisiin parlamentteihin, neuvostoon, jotta me saamme tämän ehdotuksen sellaiseksi, että meillä on korkeat tavoitteet ilman, että kävelemme Lissabonin sopimuksen yli. Alueellistaminen on brittien ehdotus. Me pohdimme sitä mutta haluaisin myös siitäkin asiasta muilta mailta näkemyksiä, jotta tämä alueellistamisluku eh, edistyisi. Se, että minkälaisia tiukkoja eh, päiviä ei ole, niin siis nämä määräpäiväthän ovat täällä sitä varten, meidän täytyy, täytyy aina niidenkin avulla ymmärtää, mistä kestävyys muodostuu. Ratkaisu ei ole siellä, että me jäisimme odottelemaan, tilanne vain pahenee. Meidän täytyy auttaa toimijoita työssään. Ja tässä tämä uusi rahasto astuu kuvaan mukaan. Sen tarkoituksena on sopeuttaa kalastajia uusiin, uuteen tilanteeseen ja siihen, että paikallisyhteisöt, joissa kalastusta harrastetaan, sopeuttaisivat toimintaansa. Teidän täytyy muistaa tänään, että meidän täytyy miettiä ensin, mitä, mitä meri tuottaa ja sitten kalastaa sen mukaan, eikä päinvastoin, kuten olemme viime vuosina toimineet. Mitä nopeammin me toimimme, sitä parempi. Tällä tavalla me saamme sosiaalista hyvinvointia, me haluamme rannikkoyhteisöille parempaa elämää ja kalastusteollisuudelle. 135 miljoonaa euroa on lisäarvo, joka syntyy kun kiintiöitä saatiin isommiksi. Erät kalalajit ovat nimittäin paremmin hallinnoitua nyt, ja me olemme pystyneet näitä lisäkiintiöitä jo antamaan näiden kantojen kohdalla eräille kalastajille, ja jatkossa tällaisia mahdollisuuksia olisi lisää. Teidän vaalipiirinne ja teidän hallitustenne toivottavasti ymmärtävät tämän, ja nyt iloitsen jo etukäteen tästä keskustelusta. Kiitoksia komission jäsen tästä puheenvuorosta. Sitten mennään suoraan keskusteluun parlamentin jäsenten kanssa. Aloitamme Anne McIntons eh, Ystävän kuningaskunnan alahuoneesta. Kaksi minuuttia maksimissa, olkaa hyvä. I'd uh, like to thank Haluaisin kiittää sekä teitä että komission jäsentä tästä tilaisuudesta ja haluaisin äm, vain huomauttaa hieman oikeusperustasta on, hie, perustasta on hienoa, että komission jäsen on tyytyväinen meidän kannanottoomme. Äm, meidän mielestämme olisi väärin aukaista keskustelua Lissabonin sopimuksesta ja me tunnistamme tässä komission yksinomaisen toimivallan. Me haluaisimme, että tätä rajoitetaan strategiseen kuvaukseen Euroopan kalastuspolitiikasta. Meidän mielestä oikea tie eteenpäin on kutsua Euroopan parlamentti yhteispäätösmenettelyllä neuvoston kanssa tarkistamaan asetuksia, jotka ovat tällä hetkellä jo pöydällä. Mielestämme tämä on oikeutettu edistymistapa se on uusi lähestymistapa ja sillä ei vältettäisiin tämä ongelma, jonka komission, ähm, komission jäsen mainitsikin jo. Meidän pitää siis tehdä töitä Lissabonin sopimuksen oikeusperustan pohjalta, joten äh, olen antanut tästä meidän lausunnostamme kopiot kaikille täällä tänään ja toivon, että äm, ihmiset suuntautuvat, äh, tai suhtautuvat myönteisesti meidän ehdotukseemme. Me Olemme samaa mieltä komission johtopäätöksistä, että meidän pitää siis pohjata kaikki toimintamme tieteellisiin tietoihin, mitä siis tulee poisheittoihin, kestävään enimmistuottoon ja siirrettäviin toimilupiin. Meidän mielestämme suurin panostuksemme, jonka voimme tehdä, on siis muuttaa, tarkistaa asetusta ja nähdä Lissabonin sopimus myönteisesti ja käyttää tätä uutta oikeusperustaa. Kiitos. Kiitoksia sen jälkeen Rova Jantseva Bulgarian parlamentista. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, Република България подкрепя предложението за... Arvoisa komission jäsen, Bulgarian ehdotus yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseksi äh, liittyy siihen, että uskomme, että on tärkeää ottaa huomioon alueellisten järjestöjen rooli, vaihtaa parhaimpia käytäntöjä ja tukeutua tieteelliseen tutkimukseen. Edelleen on erittäin tärkeää olla hyvässä yhteistyössä kaikkien maiden kanssa Mustanmeren ympärillä. Edelleen suuri merkitys on sillä, että otetaan huom- otan huomioon se seikka, että Mustameri on meri, jonka ympäristössä löytyy myös kolmansia maita ja siksi on tärkeää saada aikaan merestä tietokantoja. Mm, on erittäin tärkeää kerätä tieteellistä tietoa ja tämän takia haluaisin sanoa, että me emme tue sitä, että automaattisesti vähennetään öö, kestävää enim, tai näitä suurimpia sallittuja saalita 20, 25 prosentilla. Emmekä myöskään usko sitä, että on mikään hyvä ajatus ehdoitta viedä alas alas tämän kestävän enimmäistuoton määrää vuoteen 15 mennessä. Me tuemme tätä kieltoa pois heitoista, koska uskomme, että jos tämä ongelma voidaan ratkaista, niin sitä kautta saadaan enemmän ihmisiä alalle ja he toimivat myös vastuullisemmin. Ja vaikkakin sovelletaan tätä reformia, niin silti on erittäin tärkeää vähentää byrokratiaa. Kiitos. Muchas gracias. Kiitoksia. Rova Miranda Euroopan parlamentista. Muchas gracias, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sitä kysymyksen komissaarille, jonka olen tehnyt aikaisemmin, koska hän on ollut usein omassa, omalla alueellani Kalisiassa. Tämä liittyy siihen, miten tunnustetaan tällainen pienmuotoinen kalastus. Mehän hyvin tiedämme, että Yhteisen kasvupolitiikan uudistusehdotus pyrkii varmistamaan sen, että voidaan palauttaa vesielinten, äh, vesielinten kanta silloin, kun se on tarpeen ja edistetään tällaista kestävää kalastusta ja pyritään oikeudenmukaisesti jakamaan mahdollisuus käyttää kalastusvesiä ja aina otetaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset tekijät. Ja tämän takia liitän tämän kysymyksen siihen, että kun ei tunnusteta tätä muiden vesielinten kalastusta ja äh, pienkalastus, tämä liittyy esimerkiksi Bretanian tai Galasian tai, mui, Galissian tai muihin tämän alueisiin. Puuttuu tällainen erityinen tunnustaminen tästä toiminnasta. Tulemme välittämään teille lausunnon muodossa, jota ollaan laatimassa. Tämä on myös ensimmäinen lausunto, josta olen itse lausunnon laatijana. Tässä mielessä se, että ei tunnusteta siis tällaista pienmuotoista kalastusta, niin teidän pitäisi voida varmistaa, että se tullaan tunnustamaan muiden epäsuorien poliitikkojen yhdellä. Tämä on varsin huolestuttava tilanne tällä hetkellä ja tämä vaikuttaa oman alueeni tilanteeseen. Noin puolitoista vuotta sitten Korunian kaupunki allekirjoitti julkilausuman, joka on Korunian julkilausuma nimeltään, että saataisiin pienimuotoinen kalastus yhteisen kalastuspolitiikan keskiöön ja sen, tällaisen toiminnan järjestöt sitoutuvat yhteisiin periaatteisiin. Ja tätä kautta saatiin esille ajatus siitä, että Euroopan kalatalousrahaston kautta voitaisiin saada aikaan tukimenettelyitä tai tällainen minimikynnys, jotta tällainen pienimuotoinen kalastus saa tarvittavan suojelun tason. Aikooko komissaari neuvotellessaan jäsenvaltioiden kanssa ja muiden kanssa, tuletteko ehdottamaan uudestaan, että tässä rahastossa on myös mahdollisuus minimikynnyksellä tunnustettaisiin tällainen pienimuotoinen kalastus siis. Kiitoksia sitten Espanjan parlamentin äh, jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Ensinnä haluaisin käsitellä kalastuspolitiikkaa. Se sisältää paljon myönteisiä seikkoja, mutta meillä on niin vähän aikaa, että puhun vain näistä kielteisistä seikoista. Ensinnäkin sosiaalisessa ryhmässä Euroopan parlamentissa olemme sitä mieltä, että täältä puuttuu sosiaalinen ulottuvuus kalastuksesta. Se ei ole tarpeeksi hyvin otettu huomioon tässä asiakirjassa. Sitä käsitellään varsin vähän ja mielestäni sit sitä ei, eikä käsitellä seurauksia, jostakin toimenpiteestä olisi. Pitäisi tunnustaa, että tilanne kalakantojen kohdalla on parantunut viime aikoina toimenpiteiden johdosta ja siksi jotkut periaatteet, jotka ovat mukana, joista olemme samaa mieltä, niin uskomme, että pitäisi soveltaa niitä kriteereitä, jotka olisivat joustavampia, jotta ne eivät vaikuttaisi kielteisesti sitten talouteen ja työllisyyteen joillakin alueilla maissamme. Näin ollen pyytäisinkin, että ottaisitte huomioon, kun puhutaan kestävimmästä enemmästä tuotoista, että sitä voitaisiin hiukan laajentaa tätä aikarajaa, josta alun perin on puhuttu näissä asiakirjoissa, jotka edessämme ovat. Ja mitä tulee sitten poistamiseen, tässäkin pitäisi lähentyä tähän tätä tavoitetta. Olemme tästä samaa mieltä, mutta pitäisi toimia ast- enemmän asteittain. Ja ehdottaisimmekin teille, että kymmenen vuoden aikaraja olisi oikeudenmukainen järkevä, jotta vaikutukset eivät olisi kielteisiä. Ja vielä lopuksi, enempää ei ole aikaa, mitä tulee siirrettäviin kalastusoikeuksiin. Meistä tämä on myönteinen seikka ajatellen öö, avomeren ja laivastoja ja muita laivastoja. Espanjassa on tällainen järjestelmä, jota käytetään yleisesti ja tämä tarkoittaisi Tämä saisi synnyttää riskejä, riskejä pienimuotoiselle rannikokalastukselle ja teidän pitäisi ehkä pohtia sitä, että otettaisiin käyttöön sellainen menettelytapa, voitaisiin poistaa tämä, nämä laivat tästä säännöstä. Suomen edustaja, olkaa hyvä. Nylund. Mr. Chairman, dear colleagues, dear commissioner. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Suomi voi tukea tämän ehdotuksen pääpiirteitä ja olen tyytyväinen, että alueellistamisen aihe on otettu pöydälle. Me, ta, me puollamme sitä. Pitää taata, että alueellistaminen todella toimii käytännössä. Se on pääasia. Alueellistamisen pitäisi antaa tarpeeksi liikkumavaraa jäsenvaltioille, jotta ne voivat päättää kalakantojen hallinnan teknisistä ja muista tekijöistä, ottaen huomioon kaikki ö, tärkeimmät sidosryhmät, esimerkiksi Itämerellä. Kun lähdin kotoa Itä-Suomesta eilen, Itämertä peitti puolen, mm, puolen metrin jääkerros ja lumikerros, joten on vaikea ottaa mahdollisesti tällaisia paikallisia tekijöitä huomioon. Ja lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää, otetaanko järjestelmä esimerkiksi pieni, pienilaajuisessa kalastuksessa, mutta Monissa kalastusmalleissa tämä malli ei välttämättä tämä suurimman sallitun pyynnin malli ei toimi. Ja lisäksi on avoin kysymys, miten tämä toimii Itämerellä. Me ymmärrämme kyllä, että tätä olisi vaikeaa, tätä mallia toteuttaa pienimuotoisessa kalastuksessa. Ja tämä ongelma pitää ratkaista. Ja sitten viimeiseksi Kaikenlaista lisää hallintotaakkaa pitäisi pienimuotoisessa kalastuksessa välttää muuten. Koko Suomen rannikolla ei loppujen lopuksi olisi enää ollenkaan kalastajia. Kiitos. Kiitoksesta eh, Rova ja Jero Euroopan parlamentista. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella tästä aloitteesta ja toivottaa tervetulleeksi kaikki kollegat eri kansallista parlamentista EU-ssa. Näistä tämän tyyppinen kokous varmistaa, että tämmöinen yhteinen työmme hyödyttää kaikkia. Minulla on kysymys komissaarille. Kuten te tiedätte, kanta, joka Espanjan valtuuskunnan Euroopan parlamentissa on, se on myönteinen suhteessa tähän uudistukseen, vaikkakin tiettyjä eh, eh, hieno, hieno säätöä haluaisimme kuitenkin tehdä. Ja loppujen lopuksi olemme hiukan myös huolissamme tietystä asiasta. On selvää, että tavoite, jolla, johon pitäisi pyrkiä uudistuksen kautta, ei ole pelkästään ei ole vain ympäristökysymys, vaan myös sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristökysymykset. Kaikki nämä kolme eri tavoitetta ovat ratkaisevan tärkeitä ja yhtä lailla ne liittyvät todelliseen kehitykseen yhteisessä kalastuspolitiikassa, jos me todellakin haluamme sitä, että tämä olisi mahdollista ja pitäisi viedä asiaa, asiaa eteenpäin dialogissa kalastussektorin kanssa – se on ihan selvä asia. Muutoin tästä tulee paperilla tehty reformi minun mielestäni, mutta jotta todellakin saadaan lopputulossa aikaan, niin tästä tulee uutta epäonnistumista silloin, mehän olemme samaa mieltä liiallisesta kalastuskapasiteetista ja laittomasta kalastuksesta, ilmoittamasta kalastuksesta ja sitten on puhuttu näistä poisheitoista, niin asteittain pitäisi päästä parempaan ja kehittää myös näitä erityisiä alueita, kuten Välimeren aluetta. Asioita ei voida käsitellä samalla tavalla kuin vaikka Norjassa, joten joustoa tarvitaan silloin, kun kehitetään erilaisia toimenpiteitä, ja sitten pitäisi ottaa huomioon myös se, että me puhumme laadusta, puhumme kuluttajista. Eurooppalainen kuluttaja käyttää suurimmaksi osaksi tuontikalaa ja on vähän takeita siitä, että siellä kalastetaan samo, samoilla ehdoilla kuin täällä Euroopassa. Sitten vielä rahoit, ra, rahoituksesta sitä on nyt nostettu 150, miljoonalla. Minusta tämä on kuitenkin riittämätöntä näin unenhimoisessa hankkeessa. Siksi kysynkin teiltä, mitä muita mekanismeja on, koska nyt olemme läpikäymässä kriisiä, taloudellista kriisiä, niin voitaisiin puhua että näihin rahastoihin siis liittyy myös, tai käsitellään sellaisiakin ongelmia, kuten esimerkiksi se, miten voidaan vahvistaa pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta ja miten voitaisiin antaa tälle enemmän välineitä, jotta nämäkin voisivat säilyttää elinkeinonsa. Kiitoksia. Será imposible absolutamente el... On aivan mahdotonta antaa puheenvuoro nyt muille enää. Sitten Ranskan parlamentin jäsen, pyydän teitä pitämään kiinni tästä puheajastanne. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, Bretanien puolesta minun täytyy sanoa, että en ole teidän uudistuksenne kannalla. Täällä on hyvin paljon liberaalia lähestymistapoja Seitsemän, vuodesta 70 lähtien meidän kalastuksemme on sen kun laskenut ja nyt kaksi kolmasosaa tai puolet näistä laivoista pitäisi tuhota, jotta päästäisiin tähän kestävään enimmäistuottoon. Tässä on nyt tarkoitus säästää olemassa oleva taso, mitä tulee pääomiin, jotta että tämä toiminta pysyisi hengissä. Meistä tuntuu siltä, että täällä yritetään yritetään päästä kalastajista eroon. Me haluaisimme vain tietää, kuinka saadaan uusia kalastajia. Tässähän on, on tällainen vapaa ammatinharjoittajan ammatti kyseessä. Ei ole kuitenkaan enää tehty yliinvestointia, kuten aikaisempina vuosina. Nyt laivat ovat vanhoja ja pitää miettiä energiakysymyksiä, turvallisuuskysymyksiä. Tällaisia ei, tällaisiin ei enää voida keskittyä. Ja miten sitten markkinoille tuonti, tämäkään ei enää eh, toimi. Tarvitaan joustoa, erilaisia toimenpiteitä, koska ekosysteemit ja ovat hyvin erilaisia ja se pitää ottaa huomioon, kun kalastussektoria eh, järjestetään. Ei ole kysymys pelkästään kalasta, on kysymyksessä kalastajista, Eh, resurssien jakamissa. Meidän täytyy pelastaa kalat, kalastajat ja ekosysteemit. Eh, Kiitoksia. Sitten herra Russo Italian parlamentista. Grazie. <clears throat> Grazie, cara commissario. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä keskustelusta. Näin voimme tehdä parempia valintoja. Ja kiitos myös rehellisyydestänne. Puhuitte siitä, mitä, mistä, mistä tiedätte, että ihmiset voivat olla ö, samaa mieltä, mutta tietysti olette myös tietoisia siitä, että pitää kuunnella yhä useampia tahoja. Meidän pitää ottaa huomioon se, että ö, joissakin tapauksissa pitää muistaa tämä tuhatvuotinen historia, joka kalastuksella on. Kaikkien kalakantojen hyödyllisyyden pitäisi olla samanarvoista. Näin voidaan parantaa myös ympäristön suojelua ja kantojen suojelua. Myös sosiaalisen kestävyyden pitää olla taattu. Eli tietynlaista kestävyyttä ei pitäisi laittaa muiden edelle – Tietysti kantojen pitää olla kestäviä paikallisella tasolla, mutta myös eurooppalaisella tasolla tai niiden eurooppalaisissa puitteissa. Ja paikalliset erikoisuudet pitää ottaa huomioon esimerkiksi Välimerellä. Välimerellä kalastetaan hyvin monia eri lajeja ja tieteellistä tutkimusta tarvitaan lisää jotta voimme saavuttaa kestävän enemmis, enimmäistuoton. Mutta me emme tarvitse järjestelmää, joka kohtelee kaikkia eri ö, elementtejä muka yhdenvertaisesti. Tässä on riskinä se, että että vain suuret teollisuuden, teollisu, teolliset kalastajatoimijat voisivat hyötyä tällaisesta uudistuksesta. Tämä uudistus ei välttämättä olisi hyvä pienimuotoisille kalastajille. Me haluamme taata, että hekin selviävät. Muuten pienimuotoiset kalastajat saattavat joutua taloudellisiin vaikeuksiin ja ja näin voisimme ehkä siirtyä teollisuuteen, johon, jossa esimerkiksi pankit ja muut ö, pääoman antajat määräävät tahdin. Me tarvitsemme samanlaisen ö, poishettokiellon ja siirrettävät kalastusoikeudet joka puolella. Me haluaisimme kuulla komission jäseneltä ehkä hieman enemmän, ö, mitä voidaan tehdä paikallisten tekijöiden huomioon ottamiseksi. Myself agreeing with much of... Euroopan parlamentista minä olen samaa mieltä kuin suomalainen eh, kollegani ja, ja britit. Meidän täytyy aina muistaa korostaa eh, näitä maantieteellisiä ainutlaatuisuuksiamme meidän kalastusalueellamme. Ja minun mielestäni on, on niin, että kun me tähän uudistukseen lähdemme, niin meidän täytyy kaikkien tunnustaa se, että meillä on paljon YKPstä kokemusta tästä keskitetystä politiikasta. Ja hyvin monilta osin tämä yhteinen politiikka on epäonnistunut. Ehkä olette vähän yllättyneitä, kun sanon, että tässä erässä osin alahuone on päättänyt meille, että tällainen maksimaalinen hajauttaminen on sellainen asia, että tässä on erilainen lähestymistapa Skotlannissa, mutta meidän asiamme on se, että pitää korostaa sitä tilannetta, missä nyt olemme. Me haluamme tehdä jotain sellaisella tavalla, jonka uskomme toimivan paremmin kuin menneisyydessä. Mutta tämä typerä perussopimus ei anna meidän tehdä kaikkea sitä, mitä me, me haluaisimme. Meidän pitäisi yrittää toimia sitä, että miten, että kun tässä erilaisia tulkintoja perussopimuksesta tulee, meidän pitäisi katsoa tätä yhteispäätösmenettelyä. Ehkä sen avulla voitaisiin sitten saada sellainen kalastuspolitiikka toimimaan, joka, tai siis politiikka, joka toimisi. Minun mielestäni hajauttaminen olisi se, mitä me tarvitsemme mahdollisimman paljon. Señor Papa Giorgio. Kiitoksia sitten herra Papa Giorgio. Kreikan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän komission jäsentä hänen ponnistuksesta, mutta meidän pitää tietysti myös sanoa, että me haluaisimme uudistukseen enemmän sosiaalista ulottuvuutta, sillä kalastusala on valtava ala ja komission jäsen hän sanoikin jo näistä, mainitsi näistä huolenaiheista, joita näiden kolmen aiheen ö, suhteen on. Nämä kolme aihetta, niihin mekin ö, su, suhtaudumme huolella tai huolestuneina esimerkiksi, miten tehokkuus voi ö, toimia ja sitten kestävä tuotto tai poisheitot. 17 000 pientä alusta meillä on maassamme ja meillä on satoja tuhansia pieniä saaria ja ja pit, esimerkiksi jos joku alus purkaa 50 kilon saaliin, niin siihen, siihen tot, kohdistuva valvonta on aivan suhteetonta. Minun mielestäni tässä pitää myös toteuttaa alueellistamisen politiikkaa. Lisäksi pitää luoda edellytykset tämän politiikan toteuttamiselle, jotta politiikka ylipäänsä on tehokasta. Periaatteessa olemme nyt siis teidän kanssanne samaa mieltä, mutta meillä on nämä tietyt huolenaiheemme, jotka olemme jo lausunnossamme todenneet. Tehän tiedättekin tämän, ö, hyvä komission ja sen Useimmat osalliset ovat antaneet lausunnossamme oman kantansa. En nyt tässä puhu enää kauaa. Ehkä voisitte kuitenkin vielä hieman puhua rannikkokalastuksesta ja huolehtia siitä, että rannikkokalastuksesta on takuita sillä esimerkiksi Välimeren alueella pitää olla omat erityispiirteensä. Edustaja Ferreira Euroopan parlamentista. Arvoisa komission jäsen, me jaamme monia kriteerejä arvostelun aiheita, joita on tehty tästä ehdotuksen globaaliudesta tai kokonaisvaltaisuudesta. Komission sen tehän tunnettekin, mitä arvostelemme. Oikeastaan tässä on pari perusvirhettä. Ensimmäinen on ajatella niin, että kalastuspolitiikka on vain kalakantojen säilyttämistä. Eihän siitä ole kyse. Tietysti tätäkin pitää olla, mutta sen täytyy olla paljon muutakin. Ja mitä tässä on saatu tämä unohtaa sosiaalisen taloudellisen ulottuvuuden. Sitten toinen suuri virhe tai erehdys on siinä, että yritetään saada aikaan tällainen järjestelmä yksityisistä siirrettävistä kalastusoikeuksista, että olisi pakollista. Teitä kutsutaan liberaaliksi tämän ehdotuksen takia, komissaari, mutta te ette itse pidä itseänne liberaalina. Jos ette ole, niin peitätte sitä kyllä varsin hyvin. Itse asiassa tämä ajatus on todella liberaalinen näkemyksiltään, ja jos haluamme uudistuksen, joka vastaa tarpeita, niin silloin mielestäni niin neuvossa kuin parlamentissakin, Euroopan parlamentissa, jos näin, jota tässä onnistutaan, tarvitaan syvällisiä muutoksia näissä ehdotuksissa. Sitten joukko kysymyksiä. Te sanotte, arvoisa komission jäsen, että 80 prosenttia aluksista suljettaisiin pois tästä järjestelmästä koskien yksittäisiä siirtäviä kasvuoikeuksia. Kysynkin, puhummeko nyt pur, puretun kala saaliin määrästä vai mistä? Ja sitten toinen kysymys onko komissio valmis tarkistamaan kapeaa määritelmää, joka ei vastaa todellisuutta pienimuotoisen kalastuksen kohdalla? Ja aivan erityisesti, oletteko valmis ottamaan määritelmänne mukaan riippumatta alustuksen koosta, kuinka koosta liittyen siihen, kuinka lähellä rannikkoa kalastaa, kuinka kau- kauan on merellä, miten valikoiva pyyntivälineistö on käytössä, käytetäänkö kalat tuoreena vaiko ei, otetaanko huomioon taloudelliset piirteet, ja sitten vielä toinen kysymys komission jäsen. Tämä koskee, tämä on nyt viimeinen kysymykseni puheenjohtaja. Komissio ehdottaa rangaistuksia jäsenvaltioille, jotka eivät palauta tietoja niin kuin pitäisi. Onko komissio valmis vai ei ottamaan mukaan komission osallistumisen silloin, kun kerätään tietoja? Uusi Lissabonin sopimus ottaa tällaisen mahdollisuuden esiin. Komissio ei voi väittää, että se on yksinomainen toimivalta ja sitten se sanelee seuraukset jäsenvaltioiden rahoituksellisesti nyt yritetty kyllä puheen aikana. Meillä on kahdeksan kysymystä vielä jäljellä ja komission se joutuu kohta lähtemään. Ja mehän haluaisimme juuri antaa puheaikaa myös hänelle, jotta hän voi vastata. Sitten vielä viimeinen puheenvuoro ja muut kuusi seitsemän, jotka ovat jäljellä. Jos teille sopii, siirretään ne sitten seuraaville hmm, esittelijöille seuraavissa paneeleissa. Herra Tosikovski Puolan senaatista. Dziękuję panie przewodniczący. Mm, jeśli chodzi o działania, które... Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme Puolan hallituksen toimista, niin se kaiken kaikkiaan tukee kyllä uudistusta, mutta on joitakin yksityiskohtia, joiden suhteen meillä on huolenaiheita. Voin sanoa Puolan kalastusjärjestöjen puolesta, että ne ovat hyvin huolestuneita tietyistä tekijöistä, esimerkiksi poisheittokiellosta. Meidän mielestämme se pitäisi ottaa kyllä käyttöön, mutta ongelmana on tietysti se, miten voimme ö, ottaa sen käyttöön oikealla tavalla esimerkiksi perinteiset kalastustavat, pienet kalastajat, kalastustoimijat saattaisivat hävitä tiettyjen säännösten seurauksena. Ja nämä pienet kalastustoimijat taas ovat pilari, tärkeä pilari kalastuksessa. Meidän pitää nähdä, nähdä se, että tietyt säännökset aiheuttavat ehkä myös vaaraa, joten tiettyjen säännösten ei pitäisi ehkä olla pakollisia. Mitä sitten tulee taas Euroopan unionin tasoon, niin me otamme aina käyttöön uusia säännöksiä, emmekä ota huomioon kilpailukykyä. Saattaa siis olla, että kansainvälisellä tasolla me saatamme häv- ähm, hävitä kilpailukyvyssä. Olen ähm, Toivon siis, että komission jäsen ottaa meidän huolenaiheemme huomioon. Ja sitten vielä kalastustuotteiden merkitään nekin ovat tärkeitä, sillä asiakkaat ovat niissä kiinnostuneita. Kiitos. Kiitoksia. Nyt varmaankin on hyvä antaa puheenvuoro komissaarille, jotta hän voi vastata niihin ajan kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että johdat tätä keskustelua varsin tehokkaasti. Yritän puhua lyhyesti, koska meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa ja sitten jatkossa on vielä nämä esittelyiden puheenvuorot. Muutama selvennys ensin, mutta ensin haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista. Ne olivat asian osuvia ja minusta näyttää siltä, että kansallisilla parlamenteilla kansalliset parlamentit ovat todellakin pureutuneet näihin ehdotuksiin, lukeneet ne ja nyt onkin hyvä keskustella asioista kun ne tunnetaan. Haluaisin ensinnäkin selventää sen, että meidän täytyy toimia Lissabonin sopimuksen puitteissa. Täm, en voi puhua sopimuksen mahdollisista muutoksista tai onko se typerä vai ei. Se ei kuulu minulle tietysti Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja parlamentin jäsenillä on oma mielipide ja heillä on oikeus siihen, mutta minä haluaisin kuitenkin pyytää teitä keskittymään tähän uudistukseen uudistus liittyy sopimukseen ja olen tyytyväinen näistä ehdotuksista. Ne myös kielteisistä, kunhan ne vain liittyvät perussopimuksen puitteisiin. Minä hän komission jäsenenä suojelen perussopimuksen, se on minun, minunkin tehtäväni. Me pyrimme saamaan aikaan tiettyä joustoa, jotta jäsenvaltiot pystyvät pärjäämään hankaloiden tilanteiden kanssa, joita edessä on. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tilanteet vaihtelevat varsin paljon Suomen, Suomea ajatellen esimerkiksi verrattuna sitten Bulgariaan tai Puolaan tai yhdistymisen kuningaskuntaan tai Italiaan tai Välimeren muihin alueisiin. Voi ymmärrän kyllä nämä er-, erot hyvin. Tämä on kuitenkin meidän ehdotuksemme. Näin yritämme toimimaan hajauttavalla tavalla, pyrimme käyttämään hyväksi liikkumavaran, jota perussopimusta saamme, jotta jäsenvaltiot voivat myös itse tehdä päätöksiä. Siis on keskusteltu teknisistä toimenpiteistä. Jos tämä ehdotus menee läpi, teknisiä toimenpiteitä voidaan esittää alueellisella pohjalla. Ja tämä on suuri muutos, hieno muutos. Tiedän, että monet haluaisivat vielä enemmänkin. Monet teistä haluaisivat kunnianhimoisempia ehdotuksia, mutta älkää aliarvioiko tätäkään ehdotusta, koska esimerkiksi kaikki asetukset, jotka liittyvät teknisiin toimiin Itämeren alueella, ne sitten sovelletaan jäsenvaltioiden toimesta, jos ne tähän suostuvat tietenkin. Tämä onkin ongelma. Mitä tapahtuu, jos ne eivät tähän suostu? Mutta minä olen sitä mieltä, että esimerkiksi kun puhutaan Itämerestä, niin meillä on jo varsin hyvä yhteistyökulttuuri siellä olemassa ja uskon, että voi merkitä tällä tavalla. Tämä tulee olemaan erittäin merkittävää jäsenvaltiolle, kuten Saksalle, Puolalle, tai Suomelle, ne maat voivat sitten keskustella ja päättää itse keskenään, ja tämä on todella merkittävää. Voimmeko mennä pidemmälle? Kyllä, olisi hyväkin, ja haluaisin mennä pidemmälle, jos sopimukset sen sallivat. Haluan tästä puhua nyt aivan suoraan ja selkeästi. Olen saanut jo ehdotuksen Isolta Britannialta ylähuone otti sen esille ja me tulemme arvioimaan tätä asiakirjaa huolella. Ja jos liikkumavaraa on, haluaisin hyväksyä tämän ehdotuksen ja myös haluaisin hyväksyä kaikki ehdotuksenne, joita saan teiltä, jos ne vain sopivat perussopimusten kanssa yhteen. Joten annamme enemmän toimivaltuuksia alueellisille neuvonantajatahoillemme. Puheenjohtaja, minä toivon, että Euroopan parlamentti hyväksyy tämän ehdotuksen ja Toivottavasti saamme myös Mustalle merelle tällaisen alueellisen neuvonantoneuvoston niin pian kuin mahdollista, jos on mahdollista tämä alueellistamisesta. Sitten siirrytään toiseen kysymykseen, joka on todella ristiriitainen, ja se on tämä ylikapasiteetti. Onko ylikapasiteetti olemassa vai ei? Tällainen kysymys taisi tulla Ranskan edustajalta. No katsokaa. Jos katsotaan vaikka Iso-Britanniaa ja ka- rannikokastusta, mitään ylikapasiteettia ei ole. Olen itse paikan päällä ja voin kertoa, että meillä tätä liikakapasiteettia ei ole olemassa, mutta kun puhutaan sitten ranskalaista laivastusta, en viittaa vain rannikkokalastukseen. On suuri määrä ranskalaisia aluksia, valtavan suuria aluksia, joita ala omistaa. Emme puhu mistään köyhistä pikkukalastajista tästä, vaan puhumme aluksista, joita on rakennettu veronmaksajien miljoonilla dollareilla. Puhumme myös heistä. Ei ole kyse vain köyhistä kalastajista ja pienistä kalastusaluksista. Pyydän, jos esimerkiksi suljen pois tästä pienimuotoisen kalastuksen alukset, tästä kalastusoikeusjärjestelmästä, silloin suljemme pois 80 prosenttia, siis 80 prosenttia aluksistamme, mutta 60 prosenttia purusta otetaan tähän järjestelmään mukaan koska 60 prosenttia purkamis, salin purkamisesta tapahtuu 20 prosentin toimesta, mitä tulee aluksiin. Siis tämä on todellisuus. Liberaaleja vaiko ei, niin näin se nyt on. Tämä on todellisuutta. Enkä minä voi ymmärtää, miten sosiaaliset tai kommuniset tai nyt tiedä mikä muu taho, liberaali tai kuka tahansa, ei voi ymmärtää sitä, että 20 prosenttia aluksistamme kerää 60 prosenttia purkutuotteista, joita me, meillä tarvitse, me tarvitsemme politiikan myös heitä varten. Näin tulen siis toimimaan. Minä aion yrittää ko, yritän kohdella erityisellä tavalla pienimuotoisia kalastusolutuksia me voimme yhdessä pohtia, minkälainen olisi paras tapa toimia, mutta samalla tavalla ei voida kohdella näitä suuraluksia. Se on meillä tässä ideana. Joten Sitten puhutaan siitä, miten määritellään pienimuotoiset alukset. Tähän mennessä määritelmä on ollut aika kapealainen. Tässä on, tämä liittyy pituuteen, aluksen pituuteen ja minkälaisia kasvavälineitä käytetään. Me puhumme 12 metristä, mutta vain näistä valikoivista ympäristöystävistä kasvuvälineistä, pyyntivälineistä, on sitten ehdotuksia uusista määritelmistä myös. Haluaisin sanoa teille, että en voi tätä hyväksyä tietystä syistä, joita haluan tässä selittää. Ensinnä me tarvitsemme selkeän määritelmä, on helppo valvoa. Esimerkiksi on tullut sellaisia ehdotuksia, että määriteltäisiin aluetta, jolla kalastetaan tai mikä on välimatka rannikkoon, mutta miten me voimme tällaista valvoa? Jo nyt on paljonkin ongelmia, jotka liittyvät tähän poisheittokieltoon, ja on vaikea kaikkea kontrolloida, ja myönnän tämän, joten emme voi lisätä uusia kriteerejä tähän. Sitten seuraava ongelma on, seuraava ongelma. Haluan erityiskohtelun ja rahoituksen pieni, pienimuotoisille aluksille. Tämän me määritelmän valossa Tällainen erityiskohtelu tarkoittaa, kohdistuu 20 prosenttiin aluksista. Jos haluamme laajentaa tätä määritelmää, silloin puhumme 90 prosentista aluksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole minkäänlaista toimintamallia. 90 prosenttia aluksista, se ei tarkoita yhtäkäs mitään. Tämän takia yritän nyt vakuuttaa teidät siitä, että meidän pitää pitää kiinni tästä määritelmästä. Mitä tapahtuu pienimuotoisille aluksille sitten? Täällä tuli sellainen ehdotus, että varataan tietyt varat juuri näille pienimuotoisille aluksille. Olisin todellakin iloinen tällaista ehdotuksesta alueiden komitealta ja, tai aluepoliittisesta valiokunnasta täällä parlamentissa, jos näin tapahtuu. Mutta meidän pitää hoitaa tämä asia, tästä pitää keskustella jäsenvaltioiden kanssa, koska suoraan sanottuna monet jäsenvaltiot eivät hyväksy tällaista ajatusta, että erityisellä tavalla kohdeltaisiin pienimuotoisia kalastajia. Tämä on totuus, joten tarvitaan liikkumavaraa, neuvotteluvaraa. Puhun täältä teille erittäin avoimesti. Tämä on tilanne ja te sitten itse päätätte. Minä aion ehdottaa, mutta te kuitenkin päätöksen teette. Te, valiokunnan puheenjohtaja, te muut täällä ja siksi haluaisin puhua aivan avoimella tavalla. Jos on parempi ratkaisu, mä yritän löytää se, mutta tällä hetkellä toistaiseksi meillä on pienimuotoiset kalastusalukset, ne eivät kuulu tähän uudistusjärjestelmään. Sitten meillä on niille oma kohtelu, parempi rahoitus ja puhumme siis 80 prosentista aluksistamme koskien näitä. Sitten siirrettävät kalastusoikeudet. Meidän aikomuksenamme ei ole ottaa pankkeja tähän mukaan. Me puhumme aluksien omistajista. Tämä on aivan selvä asia. Me puhumme kalastusoikeuksista puhumme hallituksesta ja julkisesta kalakantojen omistajuudesta. Heillä on tiet- oikeus tietyksi ajaksi kalastaa. Tämä on ehdotuksemme. Meidän pitää tehdä tässä valinta. Haluammeko me, että jäsenvaltiot toteuttavat tätä niin kuin haluavat, vai haluammeko enemmän äh, turvalausekkeita? Tästä haluaisin myös teidän kanssanne keskustella. Ja siksi haluaisin teiltä myös muut ehdotuksia ja tarkistuksia tästä. Mutta me emme puhu We are not... Pankeista me emme todellakaan puhu mistä varoista, vaan puhumme aluksien omistajista ja heidän oikeudestaan käydä kauppaa tiukoissa olosuhteissa. Tämä on ehdotus, mutta loppujen lopuksi sitten nähdään, mitä neuvosto ja parlamentti päättävät. Sitten byrokra- liiasta byrokratiasta ja sen määrästä. Olen samaa mieltä kaikista ehdotuksista, että vähennettäisiin byrokratiaa ja niin edelleen. Joten jos teillä on tarkistuksia tästä, niin tehkää niitä, niin mielelläni otan niitä vastaan ja hyväksyn. Mitä tulee pois heitostoon, ymmärrän, että tarvitsemme tietyn ajan tähän ja tarvitsemme realistisen ehdotuksen. Minä todellakin haluaisin hyväksyttävän ehdotuksen ja uskon, että voimme löytää tässä yhteistä pohjaa. Meidän pitää löytää keino toteuttaa tätä kieltoa Välimeren alueella, mitä tulee pois heittoihin koskien tätä sekakalastusta. Ja nyt puhun aivan suoraan myös tästäkin asiasta. Meidän pitää löytää tähän ratkaisu. Mitä Välimeren alueella oikein tapahtuu Välimerellä? se, mitä siellä tapahtuu, niin ei siellä mitään suurta poisheittoa tapahdu, koska oikeastaan kaikki kalastus on tällaista sekakalastusta, paitsi ehkä eh, tonnikalan kohdalla. Joten me puhumme sekakalastuksesta ja, ja poishoitoa ei tapahdu, mutta kuitenkin poishoitoa löytyy pohjoisen vesiltä, mutta mitä välimellä sen tapahtuu? Minä itse tulen tältä alueelta, joten voin sanoa tämän aivan suoraan. Me syömme myös alamittaisia nuoria kaloja. Meillä on markkinat tällaiselle. Syömme ihan vavvakalojakin. Emme anna kalojen tullakaan suuremmiksi. Haluaisimme saada ne pyydetyksi jo ihan vapanasteilla. <laughs> Tämä on ongelmana. Tämän takia Välimerellä on tällainen kielteinen kanta tätä vastaan. Siis on poikasillekin markkinoita kaikkien leikoilla, eikä se ole hyvä asia, koska sitten kriisin keskellä, kun kalakannat ovat huonossa jamassa, niin silloin meidän pitää odottaa, että kalakannat elpyvät Niillä on oikeus lisääntyä. Joten ymmärtäkää nyt, tämä on ongelma, joka meillä on, ja meidän pitää tehdä yhdessä työtä, yritetään löytää tällaisia realistisia käytännön ratkaisuja, olen tästä aivan samaa mieltä, mutta meidän pitää kuitenkin tehdä yhdessä työtä, jotta voimme lopettaa markkinat tällaisille poikasmarkkinat, nuorille, nuorien kaljomarkkinat. markkinat aiheesta. Me tulen juuri käymään Italiassa ja olen käynyt varsin hyvää keskusteluakin italialaisen ministerin kanssa ja toivon myös, että Ranska ja Espanja osallistuvat myös ja lopetettaisiin tällainen kalanpoikasten tai nuorien eliöiden ö, syöminen ja kalastus. About, um, one last remark about the money and the funding. I think... Vielä rahoituksesta ja rahasta. Mielestäni tämän uuden välineemme kautta pyrimme seuraavaan. Yritämme saada aikaan varojen paremman jaon, jotta saadaan parempia tuloksia. Tämä on tässä johtavana punaisena lankana. Me emme siis väitä, ettemmekö uudistaisi laivastoamme. Mehän haluamme sitä uudistaa nämä rahasta varten, mutta emme halua lisätä kuitenkaan ylikapasiteettia. Tämä tarkoittaa sitä, että emme anna varoja suuremmille pyyntivälineille, vaan haluamme valikoivaa pyyntilaitteistoa käyttöön ja haluamme turvatoimia mukaan. Tästähän on puutetta, puutteita on lainsäädännössäkin. Haluamme myös parempaa ammattikoulutusta aikaan. Tätä varten tarvitsemme varoja ja pitää antaa rahaa, mutta ei niin, että rakentaa yhä suurempia ja suurempia aluksia niin kuin aikaisemmin olemme tehneet, koska emme voi näin tehdä yksinkertaisesti. Jäsen, veromakseen rahat ovat arvokkaita ja vaikka antaisimmekin enemmän enemmän rahaa, emme pysty vähentämään liikakapasiteettia, koska tämähän oli ongelmana. Me olemme antaneet lähes miljardi euroa viime vuosikymmenellä ja nyt ollaan on vieläkin samaa, ehkä enemmänkin. Joten meidän pitää löytää muita keinoja, joten mitä aiomme sitten tehdä aiomme auttaa kalastajamme tulemaan toimeen tässä siirtymävaiheessa ei ole totta, emme, ettemmekö välittäisi kalastajista ollenkaan. Ehkä en pysty hyvin nyt tässä kommunikoimaan tätä asiaa, enkä hoida PR hyvin tässä asiassa, mutta perusasetuksemme, mitä tulee merkintöihin ja miten voidaan antaa enemmän rahoitusta tuottajajärjestöille, laivureille tai muille järjestöille – Nämä kaikki löytyvät tästä lainsäädännöstämme jo, joten ehkä en kiertä oikealla tavalla, mutta annan kuitenkin jotakin esimerkkejä. Tänä vuonna aiomme antaa sektorillemme 135 miljoonaa euroa enemmän, koska nyt on saavutettu joidenkin kantojen kohdalla kestävin korkein tuotto. Tässä menee varoja ranskalaisille välimeren alueelle, Itämeren alueen kalastajille – Tämä koskee erilaisia kalakantoja. Miksi näin tapahtui? Ei siksi, että komissio oli kiltti tai paha tai mitä tahansa tai antelias tai ei. Tapahtui, tämä tapahtui siksi, että olimme saavuttaneet paremman tilanteen. Tehdään nyt yhdessä työtä ja mennään vielä hiukan eteenpäin. Kuvitelkaa, kuinka monta miljoonaa, miljoonaa tai työpaikkaa voitaisiin synnyttää, jos jatkaisimme tällaisen hyvän hallinnon tiellä. Minä uskon, että Tarvitsemme hyvää yhteistyötä, jotta löydämme keinot auttaa kalastajiamme. Minä itse tulen maasta, ja tehän tiedättekin varmasti, meidän maallamme on varsinaisia isoja ongelmia tässä kriisissä. Minä tunnen tämän tilanteen hyvin. En tule mistään ulkoavaruudesta. Kreikka on varsinaisessa myrskyn silmässä, näin voidaan sanoa, joten ymmärrän nämä ongelmat, mutta ainoa tapa ratkaista ongelmia eikä jatkaa toimintaa niin kuin ennenkin, business as usual. Jos ei tämä ole hyvä toimintamalli ajatellen suurta enemmistöä kalastajiamme, niin silloin tarvitaan todellisia aitoja muutoksia. Se on ainoa keino. Joten olen erittäin iloinen teidän puheenvuoroistanne. Puhuin nyt varsin pitkään, pyydän anteeksi puheenjohtaja. Minä toivon, että te esitätte minulle kirjallisia ehdotuksia ja muutosehdotuksia koskien ja sitten myös muita ajatuksia, jos niitä on. Ja toivottavasti meillä on tilaisuus puheenjohtaja keskustella vielä yhdessä uudestaan. Toivottavasti kutsutte minut vielä ennen loppuvaihetta ja kutsutte siis myös kansallisten parlamentin jäsenet. Kiitoksia komission jäsen teidän puheenvuorostanne ja kiitoksia siitä, että tulitte paikalle. sin más continuamos, que aquí siempre falta el tiempo. Niin ainahan aikaa on liian vähän, niin kuin itsekin näette. Ja aloitamme jo ensimmäisen paneelin, jossa käsitellään perusasetuksen muutosta ja annan puheenvuoron Ulrik Rodustille. Ja hän saa noin 10 minuutin pu- puheenvuoron ja sitten voidaan esittää kysymyksiä hänelle. Ja meillä on noin parikymmentä kysymystä, jotka tehdään sitten Rova Rodustille, joten yritämme toimia puheenjohtaja aina vaan tässä jauhaa tätä aika-asiaa, mutta näin on. Olkaa hyvä, Rova Rudistu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään puhumassa kansallisten asiantuntijoiden kanssa Euroopan unionin yhteisestä kalastuspolitiikasta. Yhteinen kalastuspolitiikka joka oli ähm, menneisyydessä ähm, komission ja jäsenvaltioiden päätösvallassa. Ähm, tämä ei ole siis salaisuus. Tämä politiikka komission ja jäsenvaltioiden päättävänä ei, päättävänä ei ollut menestystä. Siihen oli ehkä yksi syy, ehkä se, että jäsenvaltiot ja komissio eivät halunneet muutoksia. Samalla hallitukset eivät välttämättä aina ajattele kovin euro- eurooppalaisesti. Meidän polita- politiikkamme voi olla vain silloin hyvä, jos näemme kokonaiskuvan. Tunnetustihan kalatkin liikkuvat yli kansallisten rajojen. Ja siksi meillä todellakin on yhteinen kalastuspolitiikka. Me kalastusvaliokunnassa Euroopan parlamentissa olemme valmiita myös rohkeisiin uudistuksiin. Euroopan parlamentin osallistuminen on siksi ainutlaatuinen tilaisuus saada aikaiseksi kunnianhimoinen ja hyvä uudistus, mutta Euroopan parlamentti tarvitsee teidän tukeanne eurooppalaisten meppien ja kansallisten parlamenttien edustajien yhteistyötä. Ja siksi haluaisin pyytää teiltä, että tarkkailkaa kansallista hallitustanne niin, että hallitus ei pelkästään seuraa omia intressejään vai ottaa huomioon myös eurooppalaisella tasolla hyvän politiikan. Sitten muutama äh, sana lainsäädännön säätämisprosessista. Minä annan mietintöni toukokuun alussa ja siinä on tarkistusehdotuksia komission ehdotukseen. Sen jälkeen minun kollegani täällä parlamentissa antavat muutosehdotuksia ja minä esittelijänä yritän kaikin voimin saada hyvän kompromissin aikaiseksi. Ja heinäkuussa sitten parlamentin kalastusvaliokunta äänestää mietinnöstä ja sitten viimeiseksi minä ää, te, laadin työasiakirjan, joka on tavallaan pohjana kompromisselle. Minä olen tyytyväinen, jos saan kaikenlaisia ehdotuksia ja kritiikkiä niin, että voin laatia mahdollisimman hyvän mietinnön. Nyt lopuksi haluaisin esitellä työasiakirjani pääpiirteet. Tässä asiakirjassa Äh, esittelen 35 ehdotusta. Ne on numeroitu selkeästi ja lihavoitu. Ensinnäkin kestävä ennimmäistuotto. Tässä pitää olla kunnianhimoisia. Minun ehdotukseni on siksi, että perusasetuksen tavoitteena olisi, että kantojen biomassa pitäisi, biomassan pitäisi kasvaa kestävään enimmäistuottoon. Minä olen siis tässä muuttanut hieman komission ehdotusta. Kalakantojen pitäisi kasvaa kestävän enimmäistuoton tasolle vuoteen 2015 mennessä, jos on biologisesti mahdollista, sillä tietyssä kalakannassa se ei ole biologisesti mahdollista. Tässä emme siis voi mitenkään esittää epärealistisia tavoitteita. Lisäksi perusasetuksessa pitää olla sekä pakollisia että ei-pakollisia tekijöitä. Siksi olen sitä mieltä, että kalakuolevuus pitäisi saada kestävän enemmistötuoton tasolle vuoteen 2015 mennessä. 2015 tälle FMSY-arvolle on kyllä realistinen tavoite kaikissa kannoissa, sillä kun kalakannat, kalakannat toipuvat, niin sitä enemmän on myös kalastettavaa. Tietysti siirtymävaiheessa kalastusta pitää rajoittaa joissakin kannoissa jopa dramaattisesti. Me aiomme kuitenkin tukea kalastajia siirtymävaiheessa, sillä emme halua, että yksikään kalastus yritys joutuu lopettamaan toimintansa. Ja sitten poisheittokielto. Poisheittokielto on sinällään järkevä. No miksi? No siksi, koska silloin voidaan purkaa enemmän saaliita ja silloin voidaan käyttää kaikki saaliin ö, kalat ja tämä johtaa järkevään kalakannan hallintaan. Ja sitä paitsi tietokannat parantuvat mutta poisheittokielon pitää olla kuitenkin toteutettavissa, eikä se voi se saa olla tavoitteisena vastainen. Ja siksi minä ehdottaisin, että poisheittokiellot, ähm, ne, että ne eivät kohtisu, kohdistuisi tiettyisiin kaloi, äh, kalalajeihin. Eli tässä pitää olla asteittaista muutosta. Sitä paitsi, sitä paitsi ne kalakannat, äm, joissa voidaan totu, to, todistaa, että sivusaaliin ovat hyvin korkeita, niihin pitäisi ottaa omat poisheittokieltonsa. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi täytäntöpanosäädöksillä. Tärkeää on kuitenkin, että aluksi poisheittokielto on periaatteellisesti voimassa ja sitten tiettyjä kalastusmuotoja ja tiettyjä kalalajeja otetaan poikkeuksiksi. Minä teen työasiakirjassani ehdotuksia myös siitä, miten kiintiöiden jakoa jäsenvaltioiden välillä voitaisiin parantaa. Tämä voi ymmärtää, ymmärtää keskustelun aloituksena. Meidän pitää neuvoston kanssa yrittää saada aikaiseksi järkevämpi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä. Ja sitten että hyvin tärkeään aiheeseen, nimittäin siirrettäviin kalastusoikeuksiin. Tässä pitää löytää hyvin älykkäitä ratkaisuja. Tosiasia on se, että yksilölliset kiintiöt niille on perusteita. Minä sanon tässä yksilölliset kiintiöt, enkä yksilöllisesti siirrettävät kiintiöt. Kiintiöiden määrittelemistä tietylle jäsenvaltiolle voidaan valvoa paremmin, kun on tällaisia kokonaiskiintiöitä. Jäsenvaltion pitää tiettynä ajankohtana sitten ö, valvoa kaikkia kalastusta, mutta tätä ei toteuteta. Ja, ja sitä paitsi, ö, sitä paitsi kalastajat yrittävät pyytää paljon enemmän ja, ja esimerkiksi huonolla säälläkin kalastusalukset lähtevät merille. Ja kun sitten taas ottaisimme tällaisen kiintiöjärjestelmän mukaan, mukaan, niin sitten kalastajat voivat päättää itse, milloin ne lähtevät vesille. Mielestäni pakollisuutta pitää olla vain niillä alueilla, joissa on ylikapasiteettia ja joissa jäsenvaltiot eivät ole äm, poistaneet ylikapasiteettia. Minun mielestäni ylikapasiteetti pitää määritellä uudelleen. Kapasiteetin pitää tarkoittaa mahdollisuutta kalastaa. Tällä hetkellä kapasiteetti määritellään alustuksen, alus, äm, aluksen pituuden ja esimerkiksi moottorivoiman ähm, ja volyymin kannalta. Lisäksi meidän pitää josta arvioida kalakannat tai kalastuskannat. Siellä, missä on ylikapasiteettia, pitää olla pakollista poistaa kapasiteettia. Monissa tapauksissa tällainen äm, siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönotto olisi hyvä ratkaisu, jos jäsenvaltio todistaa, että että ilman siirrettäviä kalastusoikeuksia voitaisiin kapasiteetin poisto tavoittaa, niin silloin mielestäni voidaan tehdä poikkeus siirrettävistä kalastusoikeuksista niiden käyttöönotosta. Minä ö, olen siis valmis tekemään poikkeuksia siirrettävistä kalastusoikeuksista, mutta vain sillä ehdolla, että kapasiteetti todellakin arvioidaan ja silloin, jos kapasiteetissa on ongelmia, niin ne, sitä pitää tuitenkin poistaa. Ja sitten vielä moni vuotiset suunnitelmat, jotta yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet saavutetaan, niin tarvitsemme tarvitsemme parempaa arviointia niistä tekijöistä, joihin suunnitelmat eniten vaikuttavat. Siksi ehdotan, että komission ehdotuksen pohjalta tehtäisiin ehdotus, ja tässä tässä suurin sallittu saalis pitäisi olla keskipisteessä. Edellytyksenä on kuitenkin se, että koostumus, että tässä sidosryhmiä otetaan näiden konsultaatioiden koostumuksessa huomioon. Jäsenvaltioiden ja valtiot pitää velvoittaa kansallisissa toimenpiteissä tekemään yhteistyötä toisten kanssa. Tämä, tätä yhteistyötä komissio voisi koordinoida. Me omana valiokuntana vielä pyydämme lausunnon oikeudelliselta yksiköltä siitä, miten tämä voisi toimia ja voin välittää sen edelleen, sillä minä uskon todellakin siihen, että rannikkoalueilla pitäisi päättää monista asioista, eikä Brysselistä käsin pitäisi kaikkia ongelmia yrittää ratkaista. Minun työasiakirjassani puhutaan myös erikseen Välimerestä ja Mustamerestä. Näissä meri, näillä merialueilla tilanne on erilainen kuin muualla Euroopassa. Kalakantoja kalastetaan ennen kaikkea rannikkoalueilla. On monia kalakantoja, joita monet maat samalla aikaa kalastavat ja raaka, rakenne on erilainen kuin Atlantilla. Tämä uudistusehdotus, sitä pitää tässä mielessä muuttaa. Meidän pitäisi täydentää Välimeren toimia. Tähän voisi kuulla, kuulua esimerkiksi esimerkiksi tällainen verkosto, jossa yhdistetään kalastusalueet. Ja Lisäksi tarvitsemme kestävää vesiviljelyä. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kaikkien edellisten parlamentin puhujien kanssa e, siitä, että pienimuotoinen kalastus pitää erityisesti ottaa huomioon. Siksi sanon, että me tarvitsemme uuden määritelmän. Mitä itse asiassa on tällainen pienimuotoinen kalastus. Siksi työasiakirjassani ehdotuksessa 22 puhun rannikkokalastuksesta ja pienimuotoista kalastuksesta ja niiden määritelmistä. Määritelmää varten pitäisi ottaa muita kriteerejä kuin alusten pituus, esimerkiksi yrityksen suuruus tai liikevaihto. Näiden kriteerien pitäisi olla samanlaisia jokaiselle jäsenvaltiolle. Minä olen iloinen, että saan tänään kuulla teidän mielipiteitänne olen tyytyväinen, jos saan tänne myös kirjallisesti ja olen iloinen, jos myös saan ähm, te, saada teidät vieraakseni. Monet olet, ovatkin tulleet jo käyneen, käymään toimistossa, niin kiitos paljon. Kiitoksia. Uurit sitten suoraan kysymyksiin. Toistan jälleen kerran ja vetoan teihin, että pidettäisiin kiinni tiukasta aikarajoista, koska muutoin kaikki ovat ehdi puhumaan Edustaja Larsson Ruotsin parlamentista. Kiitoksia. Haluan heti aluksi sanoa, että minä tuen komissaaria. Tässä eh, YKP on aivan kauhistuttava. Meillä on monet kannat, jotka ovat ylikalastettuja. kalastettuja ja tässä pitää olla talous, ekologinen ja sosiaalinen jalka koko politiikassa, eikä kolmella jalalla kuitenkaan voi seistä yhtä aikaa, ja meidän täytyy priorisoida. Meidän täytyy asettaa ekologia ensitilalle. Täällä selvästikin on aliarvioitu tätä sosiaalista ja taloudellista puolta, mutta ei niitä voida ottaa huomioon, jos meressä ei ole kalaa. Meidän täytyy siksi ekologia asettaa etusijalle. Siksi on tärkeää, että me saamme kestävät kalakannat ja niitä voidaan sitten taloudellisesti hyödyntää. Tämä ei kuitenkaan voi, tätä ei voida mitenkään epämääräisesti ilmaista. Se, että miten näitä käytetään hyväksi, niin se on kansallinen, kansallinen toimivalta. Täällä on ollut erinomainen ehdotus se, e, e, että tämä poisheittokielto tulee voimaan, niin se tarkoittaa mm, sitä, että e, pitää saada myöskin Siis sivusaalista täytyy välttää, siis täytyy toimia niin, että sivusaalin kalastaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kiitoksia seuraavaksi. Birger Huber Ital- Itävallasta. Kiitoksia. Minä haluaisin esittelijä kiittää tästä. Me emme ole rantavaltio me, meillä on kuitenkin vesiviljely tärkeää sisämaassakin. Aivan mitä täällä tulee biomassan ylläpitoon, niin kalakannat vuoteen 2015 mennessä, kuten komissaarikin sanoi, kuuletteko minua? Niin siitä asiasta olemme sitä mieltä, että nämä, eh, meidän täytyy päästä näihin tavoitteisiin. Minä uskon, että olisi viisasta toimia siten, että jos tämä nyt biologisesti on mahdollista, niin ettei tämä, että tämä menee hyvin. Meidän täytyy ottaa jokainen kalalaji huomioon näissä hallinto ohjelmissa, mutta pyritään kuitenkin tähän 2015. Ylikapasiteettia pitää purkaa meidänkin mielestämme ja me ehdotamme tässä, että tämä toimenpide numero 18, sitä voitaisiin vielä täydentää määräpäivällä. Ja siihen asettaisen päivä, johon mennessä kalastuslaivaston eh, täytyy olla sopivan kokoinen. Meillä täytyy olla siis tiukat aikataulut, jotta me pääsemme tavoitteisiimme. Mitä tämä pienimuotoinen kalastus teidän näkemystämme voin tukea, koska sillä tavalla juuri tulee tällaista eh, laatutuotetta markkinoille? Myöskin Itävallassa eh, on niin, että tämä on ihan esi- esikuvallista ja me haluamme tätä jatkaa Itävallassakin. Se, että kaikki on, kriteerit ovat kunnossa vesiviljelyn osalta, läpinäkyvät, toimivat sellaiset. Sitä me tuemme. Se on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta Euroopan kalastukselle. Kiitos. Muchas gracias. Tiene palabra señor Milana Parlamento Europeo. <coughs> Presidente. In due minuti solo due... Una... parista asiasta vain ensinnä. se, mitä täältä puuttuu tästä uudistuksesta, on meri. Mehän puhumme kalastaista, kaloista, pyyntivälineistä, tavoitteista, mutta emme puhu merestä. Ja minun mielestäni meidän pitää ottaa meri tähän mukaan. Siis meidän pitää varmistaa, että meri tuottaa enemmän. Tämä on tällainen ekojärjestelmän, ekosysteem perustuva lähestymistapa. Ei ole kyse vain kestämästä enimmäistuotosta. Ei ole mitä sanottu siitä, että saataisiin aikaan sellaiset olosuhteet, että meri pystyy tuottamaan enemmän esimerkiksi. Ehkä tässä voi auttaa, voidaan. Se aika, jolloin ei voi kalastaa, voitaisiin rajoittaa myös tiettyyn alueeseen, jolla ei voi kalastaa. Voisi olla myös tällainen verkosto, näitä alueita kaikilla rannikkoalueilla – ja tämä voisi synnyttää suuren muutoksen. Tätä kautta mielestäni, tällaista mielestäni tästä uudistuksesta puuttuu tällainen ehdotus. Sitten toinen asia, se mikä ei tässä tule toimimaan, on asia, jota ei ole, jota ei ole pystytty todistamaan, että se toimisi. Nimittäin, että markkinat siirrettäville kalastusoikeuksille – vähentäisivät kalastusponnistelta. No hyvä, se on yritys pyrkiä tähän, mutta silloin kun tähän on ryhdytty, niin se on saanut aikaan vain sen kielteisiä tra- traagisia vaikutuksia. Se on pian lisännyt kulutusta. On päädytty siihen, että vieläkin enemmän on siirrytty pois perinteistä kulttuurista ja sosiaalista vaikutuksista, joita kalastuksella on. Kukaan komissiossa ei ole vastannut tähän kysymykseen useiden kuukausien aikana. Onko kukaan mitannut hyötyä, joita tulee siitä, että vähennetään kalastusta näiden oikeuksien kautta? Asia Dies, Espanjan eh. Tässä on tullut jo monia kysymyksiä. Mitä tulee tähän ensimmäisen asian, kestäviä ja enimmäistuotto, korostan jälleen kerran, että meistä se, että kestävä enimmäistuotto liittyisi vuoteen 15. Tämä on aivan mahdoton toteuttaa ilman, että tämä synnyttää varsin suuria uhrauksia ajatellen asiaa sosiaalisesti ja taloudellisesti. Tämä koskee koko kalastussektoria Euroopassa, siksi meistä olisi varova, hyvä idea lykkätä tätä aikarajaa, ei siis ennen 2020, Johannes Purkin sopimuksen mukaisesti. Tässä kiinnittää suurta huomiota meidän delegaatiossamme asetusehdotus, koska tässä ei mainita missään artiklassa mahdollisuutta hallita kalastusponnistuksia. Jos me haluamme saavuttaa erityistavoitteet lyhyellä ja keskiaikavälillä, niin ei tässä onnistuta niin, että puhut, käytetään tällaisia siirrettäviä kasvoikeuksia pidemmällä aikavälillä. Tämä voi onnistua, mutta ei lyhyellä aikavälillä. Meistä on tärkeää sen takia ottaa mukaan käsite kalastusponnisteluista ja sitten ensimmäinen kysymykseni on välttämättä, onko välttämättä valvoa kasvuponnisteluita näiden kons- va- vakaannuttamistoimenpiteiden kohdalla kohdassa seitsemän. Ja silloin pois heitosta ei nyt puhu enempää, siitä on jo puhuttu paljon. Ja olen tyytyväinen, että tässä puhutaan asteittaisuudesta. Toivottavasti näin onkin. Sitten vielä lopuksi siirrettävät kalastusoikeudet. Me emme ole tässä samaa mieltä komission kanssa. Emme halua rajoittaa näitä oikeuksia. Jäsenvaltioiden välillä on tärkeää toimia Euroopan sisämarkkinoiden ehdolla. Emme voi jatkuvasti jatkaa tällaista syrjintää, josta kalastus kärsii koko EUn alueella. Ei ole vaik- vapautta asettautua toimimaan, missä haluaa. Kiitoksia. Sitten Rova Erbio Ranskan senaatista. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kaikki kestävästä kalastuksesta samaa mieltä, mutta siellä on paljon sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Täytyy saada tasapainoinen lähestymistapa kaikkien näiden politiikan lohkojen väliin. Meillä on tieteellistä tietoa E, joka täytyy ottaa tähän mukaan. Olen aivan samaa mieltä kuin äskeinen europarlamentaarikko, että tätä pitäisi kokonaisvaltaisesti lähestyä. Me tarvitsemme uudelleen e, tätä asiantuntijatietoa sillä tavalla, että tutkijat ja kaikki toimijat, että heiltä kysytään, missä, missä mennään. On jo kerätty paljon paikallista ja alueellista tietoa. Olisi toivottavaa, että Euroopan komissio ottaisi huomioon tämän jaetun asiantuntijuuden, jotta sen avulla voitaisiin sitten säännönmukaistaa tietojen keräily ja tällä tavalla saataisiin ammattikunta myöskin uskomaan tietoon. Täytyy olla aloitteita tutkimussektorilla. Esimerkiksi pitäisi miettiä sitä, mitä meillä tapahtuu. Meillä on tiedemiehiä, jotka ovat yhteydessä kalastusaluksiin ja, ja tilastoja laaditaan. Hyvät käytännöt, joita kalastusyhteisöllä on, niin pieniä, mutta hyviä eh, tuloksia on saavutettu eräiden kalalajien kohdalla. Tässä pyydetään, että poisheitetyn kalamäärä määrä vähenisi, mutta sen ei pitäisi olla totaalinen tämän kielto, vaan sen pitäisi vaiheittain astua voimaan. Nämä pois heitetyt ja hylätyt kalat, siellä on monenlaisia eri syitä takana, miksi näin tapahtuu. Ja tästä asiasta pitäisi myös tehdä todellinen vaikutusanalyysi. Teknisiä sopivampia menetelmiä on suositeltu, kuten valikoivuutta, ja myöskin ajallisia rajoitteita tietyille alueille ja myöskin kiintiöitä eräille lajeille on ehdotettu ja myös tähän joustoa, tähän bruttotonnivetoisuuteen. Pitää, eh, pitää ikään kuin tehdä valinta meren pohjassa, ei laivan kannella. Kiitoksia. Rouva Luvan Euroopan parlamentista. Eh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat kaikkialta Euroopasta. Meillä on nyt tässä mahdollisuus todellakin äh, täyttää Euroopan kansalaisen, kansalaisten odotukset tältä uudistukselta. Asiakkaat ja kansalaiset haluavat terveitä merialueita, eivät, eivät tyhjiä merialueita, joissa, joissa merien öko, ekosysteemi on köyhtynyt. Me, meidän pitää säilyttää kalakannat, jotta saamme terveet merialueet. Kalastuksessa jopa kuluttajat haluavat tätä. Me me tuomme jopa 60 prosenttia kalasta ja joka puolella maailmaa kalastetaan kaloja Euroopan markkinoille. Me voisimme kyllä tuottaa jopa enemmän omia kalojamme. Me haluamme taloudellisesti kestävää kalastusta, mutta se tapahtuu vain silloin, jos voimme suojella ja säilyttää kalakantoja. Meidän pitää lisätä kalakantoja, jotta voimme saavuttaa kaikki nämä tavoitteemme. Yksi hyvä tapa saavuttaa nämä tavoitteet on, on vuoden, vuoteen 2015 mennessä kestävän enimmäistuoton tason saavuttaminen. Monet sanovat, että kestävä enimmäistuotto ei ole mahdollista vuoteen 2015 mennessä, mutta se ei ole totta, sillä, sillä FMSY-arvo voitaisiin saada saavutettua jopa huomenna – ei siis tarvitse ö, tehdä muuta kuin lopettaa, ö, lopettaa 80 prosentin biomassan häviäminen vuodessa. Voitaisiin ottaa vain 20, 25 prosenttia biomassasta vuodessa ja silloin voimme saada aikaiseksi vahvan eurooppalaisen kestävän kalastustoiminnan ja näin voimme säilyttää terveet kalakannat myös tuleville sukupolville, eli enim, kestävä enimmäistuotto. Kiitos. Lioni, Sitten italian senaatista Rova Castiglione. Grazie Presidente, sarò brevissima per il tempo che ho, ma facendo una premessa importante. Niin, kiitoksia minulle paljonkaan aikaa, mutta heti aluksi haluan sanoa tärkeän asian. Mielestäni me emme voi puhua kestävyydestä ja ympäristöstä, jos emme samanaikaisesti tarkastele kalastajia, miten heidät otetaan huomioon. Mielestäni tässä on yhteys kal- kalastuksen ja heidän elinkeinon harjoittajien perheiden välillä. Me olemme täysin vastaan tätä siirrettävää kalastusoikeusjärjestelmää, koska tällaista mielestämme ei voida välimerellä soveltaa. Viitaan kiintiöihin, joita on, joita on annettu aivan erityisesti alueille ja pitää sitten määritellä, mitä ne tekevät ja kalastavat. Meillä on erityisolosuhteet Välimerellä. Tämä asia pitäisi jättää jäsenvaltiolta, niin ne voivat itse valita sen järjestelmän, jota tarvitsevat. Sitten pienimuotoisesta kalastuksesta, se on tämä heikko lenkki mielestäni koko uudistuksessa yhteisen kalastuspolitiikan kohdalla, koska me emme voi viitata pienimuotoiseen kalastukseen ja puhua 12 metrin aluksesta. Meidän pitäisi puhua muistakin parametreista, ja on välttämätöntä antaa jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa huomioon ympäristölliset ja sosiaaliset kysymykset liittyvät kalastukseen, koska tämä elinkeino on vakavien uhkien edessä ajatellen kalastajia ja heidän perheitään. Meidän ei pitäisi unohtaa, että ihmiset tukevat tätä sektoria – Tämä onkin tärkeä silloin, kun puhumme yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisesta ja hallinnoinnista. Tältä kannalta katsottuna meidän pitäisi tarkastella EU-rahastoja, miten voidaan rahoittaa väliaikaista kalastuksen lopettamista. Tämä pitäisi so- sovittaa yhteen kansallisen tilanteen kanssa. Kyproksen edustaja. Ευχαριστώ κύριε Kiitos puheenjohtaja. Se, että pienkalastusta tuetaan Kyproksella, se on todella perustavanlaatuisen tärkeää. Se, että me pääsemme tavoitteisiin YKP, se on hyvin tärkeää. Meidän täytyy olla pitkäaikaisia velvoitteita ja Euroopan eh, kumppaneiden kanssa täytyy, mm, täytyy toimia näin. On hyvä, että meillä on pitkäaikaisia velvoitteita, mutta täytyy myöskin miettiä, että minkälaisia velvoitteita meillä on niiden kalastussektoreiden suhteen, jotka ovat EUn ulkopuolisia. Herra Gallagher Euroopan parlamentista. Uh, thank you, President. President. Kiitos puheenjohtaja. En puhu kauaa, sillä kysymyksiä on niin paljon, niin vähän aikaa. mutta halusin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen komission eh, jäsen ei ole enää paikalla, mutta Rova Rodus ehkä voisi vastata näihin. Valitettavasti uudistuksen jälkeen näyttää tulevan ongelmia, mutta meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon, miten voimme tukea niitä, jotka menettävät työpaikkansa. Tietysti, kuten kaikki Irlannissa, minä vastustan täysin siirrettäviä kalastusoikeuksia. Tämä on kansallinen resurssi, eikä emmekä me voi mitenkään myydä, myydä näitä tai puhua leasingistä. Eli me haluamme todellakin ö, varmistaa sen, että jos tällaisia uudistuksia tehdään, niin miten kalastajia suojellaan. Menneisyydessä Irlannissa meillä oli sellainen tilanne, että että, että kun aluksia otettiin ö, pois käytöstä, siis aluksia ö, romutettiin, niin silloin ihmiset menettivät työpaikkaansa. Viime vuosina meillä on lisäksi ollut joka jäsenvaltiossa tilanteita, joissa on lopetettu pieniä satamia pienimuotoisen kalastuksen kärsimisen takia. Minä uskon, että pieni prosenttiosuus rahastosta pitäisi kohdentaa näiden pienten satamien suojelemiseen, jotka eivät muuten voi selviytyä. Ja tässä voisi olla kyse esimerkiksi merihankkeesta tai vastaavallisesta hankkeesta, sillä näitä pieniä satamia pitää todellakin tukea. Ja sitten vielä lyhyesti, kun puhumme tästä, olemme ehkä liian kainoja ja, ja se, kun, kun puhumme hylkeistä, hylkeet kuluttavat 30 kiloa ö, kaloja ö, kalaa päivässä ja me kainostelemme tätä, tämän sanomista. Esimerkiksi sivusaali tai poisheitot. Englannissahan ollaan aivan, aivan ää, ärsyntyneitä näistä poisheitoista ja jos käsittelisimme hyljeasiaa, niin silloin voisimme ää, kyllä taata kestävän enimmäistuoton. Kiitos. Dank wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, Alankomainen edustaja. Mevrouw Damanaki en mevrouw Rodus voor de heldere taal. Kiitoksia, haluaisin kiittää rouva Damanaki ja rouva Rodusta suorasta puheesta Flaamiparlamentissa, anteeksi, tässä on siis Flaamiparlamentissa, me tuemme kestävää kalastusta ja olemme sitä mieltä, että pitäisi olla mahdollisuus poikkeuslupiin, tietysti pitää pitää kiinni yhteisen kalastuspolitiikan periaatteesta. Ihan muutama kohta vain tästä 2015 aikarajasta. Ei ole tarpeeksi tieteellisiä todisteita tälle ja lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että meillä on välttämättömät todistusaineet koossa. Tämä liittyy kalastuksen määrään. Me olemme sitä mieltä, että mitä tulee pois heittoon, sitä pitää vähentää. Ja kiintiöjärjestelmässä tarvitsemme jotakin, joka koskee sekakalastusta täällä Belgiassa – Tällainen järjestelmä olisi varsin vaikea säilyttää jatkossa. Mitä tulee sitten kalakantojen elpymiseen ja palautumiseen? Emme ole samaa mieltä näistä siirrettävistä kalastusoikeuksista. Meistä tämä ei ole paras keino käsitellä liikakapasiteettia ja kalastuslaivastoja. Näihin liittyy suuret vientikustannukset ja siksi on varsin vaikeaa, että uudet tulijat pääsevät mukaan Ehkä itse asiassa nyt tapahtuu niin, että nämä, nämä siirrettävät kasvokat päätyvät liian harvojen käsiin. Meillä on varsin pieni, mutta aktiivinen kasvulaivassa täällä Belgiassa ja, ja on kolme tällaista kasvualuetta meistä. Tässä pitäisi pyrkiä yksinkertaistamiseen. Miten voimme luoda yhtäiset mahdollisuudet toimia, jos säännöt ovat erilaisia eri alueilla. Ja lisäksi tähän liittyy ulkoinen ulottuvuus kalastuspolitiikassa ja olemme samaa mieltä komission lähestymistavasta tästä tässä asiassa. Senora Rumpf del Bundesrat. Sitten Bundesratin edustaja, Rova Rumpf. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijä Ruudukselle tästä työasiakirjasta, jota tuen monessa kohdassa. Tämä koskee ennen kaikkea ylikapasiteetin poistamista ja siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoa. Mitä sitten tulee pois heittokiellon asteittaiseen käyttöönottoon, niin, niin tämä kalalajikohtainen Ähm, kohtaisen kohtaiselle lähestymistavalle sen sijaan pitäisi ottaa käyttöön tämä kalastuskohtainen lähestymistapa. Esimerkiksi meillä on kyse tietyistä kalalajeista Pohjanmerellä. Poisheittokieltojen ei pitäisi johtaa siihen, että että esimerkiksi että esimerkiksi turskan kalastus kärsii. Minä en kyllä ymmärrä myöskään sitä, miksi välimeri pitäisi jättää pois pois heittokielloista. Rannikkokalastus, sitä ei oteta tarpeeksi huomioon näissä asetusehdotuksissa tai puhutaan vain pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta, jossa on kyse alle 12 metrin aluksista ja passiivisista pyydyksistä. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi saada yksinkertaisempia säännöksiä ja parempia olosuhteita aikaiseksi pienimuotoisille kalastajille. Ja sitten alueellistaminen. Mielestäni yhtä sääntöä ei tässä voi ottaa kaikille, kaikille alueille. Öm, käyttöön ja siksi me Bundesraatista kyllä annamme oman ehdotuksemme vielä kirjallisesti. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen pahoillani Bundesraat, mutta itse minä olen vastustan sitä, että nämä siirrettävät kalastusluvat otetaan käyttöön, koska tämä menee siihen, että että siis markkinoidenhan pitää päättää, koska, koska meidän täytyy luottaa siihen. Tämä johtaisi siihen, että nämä oikeudet keskittyisivät ja se sitten puolestaan johtaisi siihen, että dominoiva markkina-asema hyödynnettäisiin, käännettäisiin, käytettäisiin hyödyksi vastoin perussopimuksia. Tämä kalastusoikeuksien keskittyminen, sehän vähentäisi myös alusten määrää ja meidän, meidän satamammehan ovat tyhjinä ja se aiheuttaisi maankäytön ongelmia. Täytyy olla tällaisia turvajärjestelmiä, mutta se mitä komissio ehdottaa meille ovat, kaikki se on perussopimuksen vastaista ja yhtenäismarkkinoiden vastausta, vastaista. Ehkä minä ymmärsin väärin, mutta nämä siirrettävät kalastusoikeudet, niin näin minä sen ymmärsin. Joka tapauksessa mielestäni on tärkeää se, että me uudistamme kalastuslaivastoa. Ja muistutan teitä siinä yhteydessä kuitenkin, että, että nämä alukset ovat aivan liian vanhoja 27 haksirikkoa vuosittain tapahtuu. On kysymys, siitä, että kalastetaan enemmän, vai kalastetaan fiksummin. Pitää olla turvallisempia aluksia ja valikoivampia pyydyksiä. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että jos ei ole kalaa, niin ei ole kalastajaakaan. Resurssit ovat kaikkein tärkein asia eh, ja meidän täytyy, täytyy säilyttää kalakannat, koska taloudellisesti ja sosiaalisesti tämä on rannikolle erittäin tärkeää. Ei mikään ole vastenmielisempää kuin sivusaalin heittäminen yli laidan, mutta valitettavasti tilanne on nyt sillä tavalla, että sivusaalista ja poisheitosta ei millään päästä kokonaan eroon. Kiitoksia Alan. Seuraavaksi herra Harrington Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama kysymys paneelille. Irlanti periaatteessa vastustaa näitä siirrettäviä kalastusoikeuksia. Ja tähän liittyy tämä julkinen omistajuus oikeuksista Tässä on ristiriidassa yksityisomistajuuden kanssa ja tämä synnyttäisi ongelmia kalataloudelle, erityisesti Irlannissa, varsinkin kun laivastot ovat pitkä, paljon mukana muiden laivastojen toiminnassa kansallisilla vesillä. Ei olisi mitään turvalausekkeita, takeita, sitten joskus kapasiteetti Mielestäni komissio puhuu sitten, että tällaista ei voitaisiin taata, tai kapasiteettia, tämä huolestuttaa meitä. Sitten meidän mielestämme tämä johtaa siihen, että vakautetaan laivastoja ja tässä toimittaisiin meidän mielestämme vastoin kestävää kalastuspolitiikkaa. Todisteet on siitä, jos vähentää laivastoja ja vähentää aluksien määrää kalataloudessa, ne, jotka ovat jäävät jäljelle, lisäävät tuontikapasiteettiaan koossa ja niiden kapasiteetti kalastaa on vieläkin suurempi kuin tämä tilanne ennen kuin vähennyksiä on tehty. Tämä pitäisi jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, mitä tulee näihin kasvoituksiin, ja me haluamme tässä joustavuutta, olemme tästä vahvasti tiettyä mieltä. Mitä tulee kestävää niin määrä on tästä periaatteessa samaa mieltä, mutta olemme eri mieltä tästä aika kalenterista. Se voidaan saavuttaa tiet, tietyn kasvatuksen kohdalla, mutta vain jos sektori itse tähän suostuu ja tässä tarvitaan paikallisia hoitosuunnitelmia ja täytyy toimia lähellä paikallisia päättäjiä. Tämä on varsin vaikea saavuttaa tässä näissä aikarajoissa, mitä tulee pois heittoon. Puheenjohtaja tässäkin tästä olemme varsin samaa mieltä, mutta tämä on vaikea saavuttaa. Se on kyllä lyhyellä aikavälillä saavutettavissa yksi, yhden lajikkeen kalastuksen alueella, mutta sekakalastuksen kohdalla tätä ei voida saada aikaan ja rohkaisisin komissiota siihen, että jäsenvaltiot tekisivät omia ehdotuksiaan, erityisesti sekakalastukset, jotta saataisiin hiukan kuvaa siitä, mistä oikein on kyse ennen kuin päätetään mitään. Senior. Kiitoksia. Sitten Liettuan edustaja, herra Pupinis. Kiitos puheenjohtaja. Tässä keskustelussa on tärkeitä, tätä keskustelua on tärkeää käydä, sillä mielipiteet ovat niin eriäväisiä. Kiitos tästä tilaisuudesta keskusteluun. Ehkä kaikki uudistuksen tekijät eivät ole oikeanlaisia, mutta ennen kaikkea huolenaiheita on kyllä nämä määräajat. Meillä on kyllä vaikeuksia niitä noudattaa, sillä jokaisen asetuksen säännösten takana on kyllä ihmisiä, teollisuuden toimijat ja kaikki. Määräaikojen pitäisi olla kyllä joustavampia, sillä, sillä jos määräajat ovat näin tiukkoja, niin ne maat, ähm, ne maat kyllä voittavat, jotka pystyvät näitä tiukkoja määräaikoja noudattamaan. Ja sitten nämä siirrettävät kalastusoikeudet. No, voi olla tietysti, että jokin jäsenvaltio ei pysty käyttämään kaikkia kiintiöitä ja sitten nämä kiintiöt pitää pystyä siirtämään, mutta kun puhutaan kalastusoikeuksien siirtämisestä valtioiden välillä, niin se ei ole hyvä idea, sillä vahvemmat, vahvemmat jäsenvaltiot, joilla on vahva kalastusteollisuus, joutuvat eri varvoiseen tilanteeseen haikompien maiden kanssa kalastusta pitää ajatella myös sosiaalisena alana, tai sen sosiaalinen ulottuvuus pitää ottaa huomioon, sillä kalastusrahastuksen varoja pitää saada ohjattua siirrettävien kalastusoikeuksien aiheuttamiin vaikutuksiin. Ja näitä varoja voidaan katsoa vasta tietyn vuoden jälkeen, niin siksi emme ole tästä uudistuksesta samaa mieltä. Kiitos. Eh, Países sitten Alankomaiden edustaja. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Jos meret tyhjenevät, niin kukaanhan ei siinä mitään voita, aivan kuten täällä on todettu. Pitää ensin katsoa, mitä meri tuottaa. Mutta kuinka, kuinka me voimme määritellä sen, mitä meri tuottaa, minkälaisia menetelmiä voimme käyttää sen arvioimiseen? Mitä kestävään kalastukseen tulee, komissio on sanonut, että asiat kehittyvät. Muchas gracias. Doctor Hapak Kazan. Kiitoksia sitten edustaja Kazan Bundestagista Saksasta. Vielen Dank. Kiitos ähm, Rova Rodukselle esittelystä esittelijälle ja myös Rova Damanakille. Me tarvitsemme rohkeita uudistuksia. Me tiedämme, että kiintiöt on tällä hetkellä jaettu tällaisen suhteellisuuden vakauden periaatteen pohjalta. Ja minä nyt kyllä kysyn, miten nämä siirrettävät kalastusoikeudet voisivat säilyttää tämän suhteellisen vakauden Ennen kaikkea, jos tällainen siirrettävyys toimisi myös kansallisten rajojen yli, tämä heikentää paikallisten toimijoiden mahdollisuutta tehdä politiikkaansa. Esimerkiksi Schleswig-Holsteinin osavaltiossa Saksassa tämä on tärkeä seikka. Euroopan unionissa emme tähän mennessä ole pystyneet poistamaan ylikapasiteettia tarpeeksi. Mielestäni Kaikkialla siellä, joissa, jossa on ylikapasiteettia, pitäisi tarjota kalastajille vaihtoehtoisia elinkeinoja ja siksi vaikeuksia on erityisen paljon. Eli tässä ei ole kyse pelkästään yhteisestä kalastuspolitiikasta, vaan myös aluepolitiikasta. Me olemme samaa mieltä siitä, että haluamme kestävää kalastusta mutta keskipisteessä eivät ole pelkästään kalat, vaan myös kalastajat, jotka saavat elinkeinonsa kalastamisesta. Ja sitten tämä poisheittokielto. Minä olen sen puolesta, että tämä, tämä ei järjestä, tätä järjestä kalakantakohtaisesti, vaan kalastuskohtaisesti. Samalla pitää taata se, että kalakantoja suostellaan pois pois heit, siis kalat, jotka on pyydetty, niin niitä ei kuitenkaan saa heittää pois missään tapauksessa. Kiitos. Sitten Ranskan kansalliskokouksesta. Kiitos puheenjohtaja. Tuleva kalastuspolitiikka Euroopassa e, pyrkii siihen, että kestävä enimmäistuotto saavutettaisiin, mutta tätä määräpäivää ei voida sopia vuodelle 2015, vaan 2020. Meillä täytyy olla sellaista kalastuspolitiikkaa, jolla kannat pysyvät eh, hyvässä kunnossa. Me haluamme tieteellisen ja teknisen mm, komitean olevan tässä mukana, koska sieltä tulee eh, jatkuvaa tieteellistä tietoa meriympäristöstä meidän täytyy olla sellaista tietoa, että me voidaan, voimme tätä asiaa seurata. Sitten täytyy miettiä, minkälaista sosiaalista suojelua kalastajat tarvitsevat. Pitää välttää myöskin vääristymistä palkka-asioissa eri maiden välillä. On suotavaa, että sivusaliden määrät vähenevät ja poisheitto. Tarvitaan teknisiä menetelmiä jota asian sitten ammattilaiset voivat ryhtyä käyttämään. No, me vastustamme ankarasti kalastusoikeuksien siirtoa, koska tässä on ovet auki keinuttelulle. Tällainen pienimuotoinen eh, kalastus, eh, eh, niin tämä on tasa-arvon ja avoimuuden vastaista. Mitä sitten tulevien alusten koko, niin se liittyy tietenkin työolosuhteisiin, turvallisuuteen, sivusaaliseen ja myöskin polttoaineen hintaan. Me haluamme alueellista hallintoa ja yhteinen markkinajärjestely on sellainen, että sen pitää tukea tuottajia pitää to- toimialakohtaisia järjestöjä ole markkinoita säädellä. Ja vielä lopuksi meidän pitää olla erittäin valppaina, kun katsomme kilpailuasioita ja ympäristövaikutuksia ja sitä, miten paljon kalaa tulee ulkopuolelta meille. Kiitos. But- Latvia seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ruudusta. Voimme tukea tätä lähestymistapaa, astettaista lähestymistapaa kestävään enimmäistuottoon, mutta näiden, aste, näiden ö, tasojen saavuttamisen pitää todellakin olla asteittaista, jotta emme vahingoita kalastusalaa. Tätä ehdotusta pitäisi ö, su, ö, soveltaa esimerkiksi kilohailiin ja vuoden 2015 määräaika on toteutettavissa, sillä mm, tällä hetkellä tiettyjä säännöksiä kalakantoihin ei, vo, ei toteuteta. Turska taas, se, siinä voidaan puhuta, puhua kielloista, jos se kuuluu näihin tiettyihin sääntöihin. Tärkeitä ovat myöskin standardit kalatuotteisiin merkinnöissä. Me, meidän pitäisi puuttua myös elintarvikealan standardeihin, jotta resursseja ei ö, tuhlata ö, tarkoitukseen, jotka eivät itse asiassa koske elintarvikkeita. Mitä tulee poisheittokieltoon, meidän mielestämme ei pitäisi rasittaa ö, kalastajia eikä valvontaviranomaisia – Esimerkiksi nämä valvontakamerat aluksilla, me emme näe niille kyllä minkälaista järkevää perustetta. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa, jotta saamme aikaiseksi ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme valmiita valmiita kyllä tukemaan YKP-ehdotusta. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin tästä esittelijälle tästä mietinnöstä. Minun mielestäni on hyvin järkevää se, että me asteittain otamme käyttöön pois heittokielto ja, ja, ja sitten katsomme, mitkä kalat ovat elinkelpoisia eri sektorilla voisi mennä vähän pitemmälle. Poliittisesti oli se järkevää, että alamittainen kala, e, että sitä ei käytettäisikään kalajauhona, vaan että e, annettaisiin e, kannustimia sille, että sitä käytettäisiin toisin. Kun ajatelemme resurssien varjelua, niin tällaisen kalan pitäisi jäädä eloon. Miten sitten kapasiteetti, koska tulee sitten sellainen vaihe, jossa näemme numeroina sen, että kapasiteetti on kalastusmahdollisuuksien kanssa samaa luokkaa? Ylikapasiteetti ja sitovat päämäärät siihen, että ylikapasiteetti puretaan – Eh, ja jonkinlaiset määrälliset purkamiset pitäisi per kalastuslaivasto saada aikaiseksi. Miten sitten nämä sallitut suurimmat saalismäärät ja suositukset niiden suhteen onhan edelleenkin ylikapasiteettia, ylikapasiteettia tässä kalastuspuolessa? Te ette eh, puhuneet eh, mistään siitä, mikä tulee tähän hallintoon. On hyvin todennäköistä, että yksikään maa ei tällaisia vapaaehtoisia menettelyjä otet, ota käyttöön, koska se saattaisi vääristää kilpailua. Minun mielestäni eh, pitäisi olla sitovia määräyksiä. Kiitoksia. Vuorossa Espanjan senaatin edustaja Kiitoksia. Ensin haluaisin onnitella komissiota tästä kokouksen järjestämisestä parlamenttien keskeistä kokousta, koska Espanjalle ja Galicialla tämä uudistus on ratkaiseva. Ensinnäkin haluan sanoa, ja tässä toistan joitakin asioita, joista me kaikki olemme samaa mieltä Espanjassa kaikista puolueista. Kestävyys on tällainen yhteinen tavoite, joka koskee erityisesti niitä yhteisöjä, jotka elävät kalastuksesta, mutta tässä tarvitaan kestävyyttä, joka on myös sosiaalista ja taloudellista luonteelta. Meidän pitää suojella kalataloutta, kalastajia ja kun otetaan huomioon, että tällä hetkellä työllisyys on isoin huolenaihe yhteiskunnissamme ja näin ollen tarvitaan monimuotoistamista taloudellisessa toiminnassa kalastusyhteisö, kalastusalueella. Sitten uudistuksen täytyy olla uskottava ja näin kestävä enimmäistuotto. Tämä on hyvä aikomus. Meissä tämä ei ole kuitenkaan mikään realistinen tavoite. Ehkä olisi hyödyllisempää pyrkiä välittömään ympäristöturvallisuuteen. Niiden kantojen kohdalla ovat uhanalaisia ja laajentaa tämä aikarajaa kestävälle enimmäistuotolle. Sitten varo, varovaisuusperiaatteita ei voida sokeasti soveltaa, mitä tulee sitten poisheittoon on tärkeää edistyä, välttämättä edistyä asiassa, mutta kuitenkin asteittain harkitusti ottaa riittävästi aikaa käyttöön, jotta sektori pystyy sopeutumaan, koska muutoin syntyy varsin vakavia ongelmia, joita ei pysty helposti ratkaisemaan. Sitten olen samaa mieltä näistä siirrettävistä katsoikeuksista tai kiintiöistä tämä voisi olla hyvä suunta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että täytyy tarvitaan tiettyä joustoa jota kilpailukyky ja kestävyys alalla vaatii. Tämä ensimmäinen ennakkoidotus on, että kalastus, kalastus käytetään näitä kalastuskiintiöitä. Sitten on tärkeää välttää se, että jäykästi soveltaan tämä rannikokalastuksen ja pienmuotoisen kalastuksen. Sitten vielä lopuksi haluan sanoa, että täytyy tehdä ero rannikkoiden teollisen kalastuksen ja pienkalastuksen välillä. Pitää ottaa huomioon myös vesiviljely, ja se perinteinen ja teollinen vesiviljely ja pitää ottaa huomioon naisen rooli esimerkiksi äyriäisten keräämisessä. Aikaisemmin täällä on tällaista marginaalista toimintaa, joka on ohitettu. Bundestag. Sitten edustaja Ortel Bundestagista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Edelliset puhujat Saksan liitto päiviltä sanoivatkin jo näistä huolenaiheista, joita meillä on. Minä haluaisin vain täydentää, en nyt sitä täydellisesti, mutta haluaisin kuitenkin yhden huomautuksen tehdä tässä. Ehm, meillä on tässä komission asiakirjat e, ehm, pöydillämme ja monissa keskusteluissa minun kollegoideni kanssa näistä monista keskusteluista tiedämme, että olemme viime kuukausina olleet epätoivoisia jopa sen suhteen, mitä komissio on ehdottanut meille. Meillä on sellainen vaikutelma, että komissio ei nyt opi tästä, opi mitään. Olen iloinen, että tämä, tämä, eh, nämä ehdotukset ovat nyt täällä parlamentin käsissä ja Rova Rudus on, tekee tämän työn, työtä tämän parissa. Ja ja Hudus hän näkee kalastajien elinkeinon tässä keskipisteessä. Minä, minä toivonkin, että kaikki kansalliset parlamentit toimittavat ehdotuksensa esittelijä, Euroopan parlamentin esittelijä. Silloin ajattelen, että voimme edetä todellakin järkevällä tavalla, sillä tässä on tietysti myös hyvin mahdollista löytää järkeviä ja toteutuskelpoisia kompromisseja, jos teemme yhteistyötä. Kiitos. Muchas Kiitoksia. Sitten vielä lopuksi edustaja Karineet. Are... Jos komion ehdotus on, onnistuu, tarvitaan tällainen ympäristöön perustuva lähestymistapa. Täällä aivan oikein kollegat ovat puhuneet taloudellisista sosiaalista vaikutuksista pienkalastajat eivät saa hävitä, niin kuin puolalaiset eilantaset ovat täällä sanoneet. Mutta me kaikki tiedämme, että näin voi käydä, ja näin käykin. 150 vuotta sitten britti laivastolla ei ollut moottoreita, oli vuosia vene- veneissä eikä mitään GPS-järjestelmiä. 1860 brittikalastaja saavat 13 kertaa enemmän kalaa kuin tällä hetkellä ja Rannikko linjamme koonvallista muualle, voi todistaa, kuinka pienkalastus on päässyt kuolemaan ja miten suuret kalastusyhteisöt myös, koska me ignoroimme niiden toimintatavan, mutta todellinen ekosysteemi perustuva toiminta tarvitaan. Tässä tarvitaan järjestelmän muutosta, että voidaan hallinnoida tilannetta. Täällä ei passeja tarvita kalastajien kohdalla. Siksi meidän pitää tarkastella koko ekojärjestelmää, eikä vain kansallisia rajoja ja kiintiöitä. Minä haluaisin kiittää tavasta, jolla Espanja ja Ranska ovat toimineet alueellista pohjalta, jotta voitaisiin palauttaa Biscayanlahdelle Anjovis-kannat. Tässä puhuttiin näistä kestävistä enimmäistuotosta. Pitäisi puhua la- kalojen poisheitosta ja kalastajien poisheitosta. Tässä puhuttiin myös kalatalouden kestävästä enimmäistuotosta, mutta tämä riippuu siitä, että on kunnollista alueellista hallintaa olemassa tarvitaan kunnollista alueellista hoitoa, tässä tarvitaan parempia tieteellisiä tietoja pohjaksi, jolle tämä äh, kestävä enimmäistuoto perustuu. Muutoin emme, äh, tieteellisten pitää voida mitata tilannetta, siksi tarvitaan hyvää tiedettä. Hyvä tiede tarvitsee purettua saalista, että voidaan mitata biomassaa kaikkien kalakointien kohdalla, ei vain kaupallisten kohdalla, koska näin tiedämme, että eivät pysty kunnolla arvioimaan koko ekosysteemiä. Jotta voidaan koko ekosysteemi ottaa huomioon ja hallinnoida, tarvitaan yhteistyöstä rakennetta alueellisesti, jota komissio kunnolla johtaa ja hallinnoi. Kiitoksia. Nyt on käyty läpi nämä kysymykset ja puheenvuorot, ja sen jälkeen Rova Roudus saa puheenvuoron. Hän voi tavallaan tiivistää näitä lukuisia kysymyksiä, jotka olivat joskus samansuuntaisia. Olkaa hyvä. Ganz vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille näistä todella hyödyllisistä kommenteista. Olen tehnyt paljon muistiinpanoja ja vastaankin nyt tässä hyvin nopeasti muutamiin seikkoihin. Ehkä hieman toistankin, mutta aloitan nyt tässä Itävallan parlamentin edustajan kysymyksestä. Kiitos tämä täydennys ähm, kohtaan 18, sitä tarkastelen. Ja haluaisin teidän ehdotuksenne mielellään myös kirjallisesti. Espanjan kollega sanoi, että enimmäis, äh, kestävä enimmäistuotto on mahdollisesta, mahdolli, ähm, mahdotonta saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, mutta tässä puhuimmekin FMSYstä, eli kalastuskuolleisuus äh, kestävästä enimmäistuotosta. Tämä, ähm, sillä joissakin kalalajeissa ei ole mahdollista saavuttaa kestävää enimmäistuottoa vuoteen 2015 mennessä. Siksi minä haluaisinkin realistisen ö, uudistuksen ja sitten nämä siirrettävät kalastusoikeudet. Katsokaa ehdotukseni 18 ja 19 työasiakirjassa. Minä sanon selkeästi sinä, että siirrettäviä kalastusoikeuksia otetaan käyttöön vain silloin, jos jäsenvaltio ei suostu vähentämään ylikapasiteettiaan, joka on todennettu. Jos jäsenvaltiossa on ylikapasiteettia, niin se pitää todellakin lopulta saada poistettua. Tätä ei menneisyydessä ole toteutettu mietinnössä me teemme vielä monia ehdotuksia tämän suhteen ja painotan edelleen, että siirrettävät kalastusoikeudet pitää ottaa va- käyttöön vasta silloin, kun jäsenvaltio on kieltäytynyt tällaisista poistoista ja silloin nämä ö, kalastusoikeudet, niiden siirto on pakollista. Ranskan kollega sanoi, että haluaa paljon parempaa yhteistyötä kalastusalan ja ö, tutkijoiden välillä olen aivan samaa mieltä. Menneisyydessä kuitenkin on ollut paljon erimielisyyksiä tieteen ja kalastusalan välillä. Kalastajat, tutkijat olivat sitä mieltä, että kalastajat ei ole tarpeeksi valistuneita ja kalastajat taas sanoivat, että nämä ylimieliset tutkijat, eihän niillä ole minkäänlaista ideaa siitä, mitä kalastus oikeasti on. Minä olen sitä mieltä, että tutkijat ja kalastajat pitää saada saman pöydän ääreen ja meidän parlamenttina pitäisi hoitaa ö, asiat niin, että tar- saamme tällaista yhteistyötä. Poisheittoja pitää välttää. Tästä kuitenkin monilta kollegoilta positiivista palautetta. Tämä Ranskan idea oli myös hyvin rakentava. Sitä aion tarkastella vielä lähemmin meidän pitää todellakin jollain, jossain muodossa tuomita poisheitot, salin poisheitto. kollegahan sanoi, sanoikin jo, että me todellakin tarvitsemme paremman tietokannan pois, salinen poisheitosta. Kollega Italiasta sanoi, että meidän pitäisi kunnioittaa kalastajia enemmän. Todellakin pitäisi. Mutta sanon myös todella selkeästi, että jos olemme kalastaneet merimme tyhjiksi, niin voimme kyllä kunnioittaa kalastajia, mutta ei kalastajilla silloinkaan ole elinkeinoa. Minun kunnioitukseni kalastajia kohtaan koostuu siitä, että minä yritän huolehtia siitä, että myös heidän lapsensa ja lapsenlapsensa voivat jatkaa kalastajan ammatissa viime kuukausina me olemme ennen kaikkea tavanneet kalastajia ja tutkijoita ja istuneet samaan pöytään sidosryhmien kanssa, jotta voimme ehdottaa järkevää kompromissia. Ja sitten siirrettävien kalastusoikeuksien järjestelmä, siitä Italian kollega väitti, että se ei olisi, olisi mahdollinen, sillä Välimerellä ei ole kiintiöitä. No, tätä, tästähän Rouva Rum sanoikin jo, että meillä ei ole vielä tällä hetkellä kiintiöitä välimerellä, ja se todellakin on juuri ongelma. Emme siis voisi ollenkaan hallinnoida näitä siirrettäviä kalastusoikeuksia, eli tähän tarvitaan vielä ratkaisu. Minähän sanoin alustuksessani jo, että me tarvitsemme eri, äh, äh, erilliset säännökset Mustasta merestä ja Välimerestä, ja siksi olen pyytänyt. äh, pyytänyt näiltä merialueilta tulevia kollegoini ähm, antamaan minulle ehdotuksia. Pienimuotoisesta kalastuksesta Rova Damanakihan sanoi ja Italian kollegat sanoivat, että pienimuotoista kalastusta määritellään ennen kaikkea tämän 12 metrin pituuden pohjalta. Mielestäni tämä määritelmä on väärä, sillä myös tällaiseen alukseen voi rakentaa todella voimakkaan moottorin ja sillä voi käyttää tiettyjä pyydyksiä, joten tämänkin pituinen alus saattaa olla teollinen kalastusalus. Meidän pitää siis ottaa kriteereiksi myös kalastusyrityksen liikevaihto ja erityispiirteet pienimuotoisessa kalastuksessa. Ja sitten flaamilainen kollega puhui kestävästä enimmäistuotosta Äh, vuoteen 2015 mennessä, että sen pitäisi tulla pakolliseksi, mutta fmty arvon kalastuskuolleisuus enimmäistuoton pitäisi kyllä tulla pakolliseksi, ja meidän mielestämme se on mahdollista, ja olen kyllä valmis neuvottelemaan teidän kaikkien kanssa tästä ehdotuksesta. Kannattaa tarkastella vielä minun työasiakirjani ehdotusta numero 19. Siinä huomaatte, että olemme melko samaa mieltä. Rova Rumpf, kiitos tuestanne tämä pien, pienimuotoisen kalastuksen määritelmää pitää todellakin tarkastella tarkemmin. Olen avoin kaikille teidän ideoillenne. Ei voida puhua vain tällaista 12 metrin aluspituudesta. Se, se ei nykyisellä tas, teknisellä tasolla enää ole riittävä kriteeri. Irlannin kollegat sanovat, että he ovat näitä siirrettäviä kalastusoikeuksia vastaan. No, hyvä on, mutta haluaisin, että harkitsette vielä, miten tätä ylikapasiteettia voidaan käsitellä. Rova Fraga on varjoesittelijä tässä mietinnössä ja hän sanoi kokouksessamme jotakin, joka muist, tulen aina muistamaan. Minun täytyy vielä selittää, että Rova Fraga on täällä parlamentissa oikea instituutio. Hän on käsitellyt kalastusta täällä Euroopan parlamentissa jo vuosia ja vuosia. Rova Fraga sanoi, että monet äh, maat, esimerkiksi Ranska, ei ole valmis myyntämään, että ylikapasiteettia on. Pitää todellakin rehellisesti katsoa, missä tämä ylikapasiteetti on. Jos olemme rehellisiä, niin meidän pitää tunnustaa, että ylikapasiteettia todellakin on edelleen. Ja me ja vain näin voimme päästä hyvin tuloksiin. Sitten vielä Irlannin kollegalle, joka vastusti siirrettäviä kalastusoikeuksia. Hän pelkäsi, että kalastusoikeuksien kaupallistuminen olisi huono idea. Minä olen kommentoinut tätä työasiakirjassani. Tällainen kauppaaminen olisi mahdollista vain jäsenvaltion sisällä ja toivon, että, että näiden oikeuksien kauppaaminen pitää myös eri kalastusyritysten suuruuksien kannalta määritellä eri lailla. Esimerkiksi jos puhutaan jossa, jostakin köyhästä maasta, niin tilanne on aivan erilainen. Eli auttakaa, tarkistakaa tätä työasiakirjaa ja auttakaa hallitustanne tekemään järkeviä päätöstä. Minä olen sitä vastaan, että siirrettävien kalastuksen kauppaaminen ö, siirtyisi yli kansallisten rajojen. Nykyään on jo mahdollisuuksia tällaisiin toimiin, mutta minä en kyllä niihin kannusta. Liettualainen kollega sanoi, että määräajat ovat liian tiukkoja me puhumme määräajoista vuodesta 2015 lähtien. Me tiedämme kaikkien jäsenvaltioiden tutkijoiden lausunnoista, että FMSY-arvo, kalastuskuolleisuus enimmäistuotto, on mahdollinen vuoteen 2015 mennessä. Ja sitten vielä Alankomainen kollega kysyi, mikä, mikä on lisäarvo ja kuka todistaa tämän lisäarvon? No tutkijat ja kalastajat tietysti. Ja yhdessä kalastajien tutkijoiden kanssa meidän pitää saada selville, mitä kalakantoja merissä on ja minkä, minkä määräisiä nämä kannat ovat. Ravaksa puhui näistä siirrettävistä kalastusoikeuksissa, että niiden pitäisi olla vain jäsenvaltion sisäisenä. No, olen samaa mieltä. Mm, me saamme ongelmia tulevaisuudessa, jos haluamme toteuttaa tämän kunnianhimoisen uudistuksen tavoitteet, mutta minä sanon, että koko Euroopan parlamentti eli, on päässyt sopimukseen siitä, että maatalousrahasto, kohesiorahasto ja kalastusrahasto viedään saman katon alla ja me voimme yhdessä sopia siitä, mitkä rahat kohennetaan mihinkin. Ja minun tavoitteeni on, että koulutus, että koulutusta esimerkiksi lisätään niin, että kalastajille annetaan myös vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia. Ja minähän puhuinkin näistä määräajoista, joten en toista sitä enää. Ja Latvia myös tämä asteittainen ää, käyttöönotto FMSY, kalastuskuolleis enemmäistuotto. Minä aion tästä mm, seuraavina vuosina tehdä vielä anteeksi, kuukausina tehdä vielä konkreettisen ehdotuksen. Sanottiin myös, että oltaisiin ollaan liian tiukkoja. No, no, että pitää olla kyllä varovaisia. Nimittäin viime vuosina olemme, olemme nähneet, ettei valvontaa tietyssä maassa ole juuri ollenkaan. Ja jos jätämme tilanteen sellaiseksi, että valvontaa ei toteuteta, niin silloinhan me voimme päättää näissä parlamenteissa ihan mitä tahansa. Minä tiedän kuitenkin, että ihmisillä on mielikuvitusta aina kiertää lakeja. Ja jos, jotta näin ei tapahdu, me tarvitsemme järkevää valvontaa myös kalastajien hyväksi. Herra Rova Bem Tämä alamittaiset kalat. Tässä näistä keskustelu jatkuu vielä, joten en anna lopullista kantaa, mutta tällä hetkellä puhumme siitä, että nuoret kalat, niiden kalastus pitäisi rangaista mistä tahansa muodossa. Me tarkastelemme asiaa kuitenkin vielä. Minä luotan tässä kuitenkin kalastajiin, jotka ovat oppineet että eivät he voi kalastaa kalanpoikia meristä pois. Kalastajat ovat kyllä tarpeeksi älykkäitä ymmärtääkseen sen. Ja sitten kalastusmaksut, siitä haluan teidän kommenttini vielä kirjallisesti. Niistä ei ole vielä tämän mietinnön puitteissa vielä puhuttu. Ja sitten Espanjan Galician alue. Minä aion lähteä sinne vierailulle ja me aiomme miettiä sitä, miten voimme ottaa sosiaalisen ulottuvuuden huomioon. Minä haluaisin viitata siihen, että, pu- että muitakin rahastoja voittaisiin käyttää ja että myös ja että merirahasto voi äm, tulla tässä myös kysymykseen. Me todellakin otamme huomioon siirtymävaiheen kalastajille. Tietysti meidän pitää erottaa rannikkokalastus ja teollinen kalastus. Olette varmasti tänään huomanneet, että me todellakin harkitsemme näitäkin asioita tarkkaan. Kiitos saksalaiselle edustajalle. hän on myös Saksan kalastajajärjestön puheenjohtaja. Jos hän on näin ystävällisesti suhtautunut minun mietintöön, niin en varmasti ole tehnyt, tehnyt paljonkaan väärin. Tässä kaikki, kiitos. Jani Potsuus. Kiitoksia. Ruvarus teidän vastauksestanne. Nyt sitten täytyy edetä, koska olemme myöhässä niin kuin aina. Seuraava paneeli. Yhteinen markkinajärjestely ja tuottajajärjestöt ovat aiheena. 10 minuutin puheenvuoro ensin Struan Stevensonille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin tarttua pääosastoin on yli 200 pääosastoa EU, on tärkeä rooli, ei vain vastavoimana tuottajärjestöä, siis näitä tuottajärjestöjä näin paljon ne hoitavat tätä kalastustoimintaa jäsentensä eduksi. Jotkut toimivat kuitenkin tehokkaammin kuin muut. Ja päätavoitteena mietinnössäni on saavuttaa tällainen valtavirtaistunut tuotteiden kohdalla niin, niin, että niistä voi tulla vieläkin tärkeämpiä toimijoita, kun pyrimme saavuttamaan kestävää kalatalouspolitiikkaa. Kriteerit täytyy selkeästi määritellä minimijäsenten pohjalta, joka pitäisi järjestöön saada pienempien järjestöjen. Järjestöt pitäisi fuusioida tavallaan, pitäisi rohkaista tällaisia ylikansallisia järjestöjä, jotta kaikki voisivat soveltaa samoja yhteisiä sääntöjä. Järjestöjen kansainvälistäminen ja ylikansalliset yhdentymät, näin yritykset voivat toimia kilpailukykyisemmin ja saavuttaa 2020 tavoitteet ja saada uusia markkinoita EUn ulkopuoleltakin. Tietysti päällekkäisyyttä mietinnössäni on verrattuna tähän aikaisempaan mietintöön, josta puhuimme, jonka esittelijänä Euroopan Rodust on, mutta pääedellytys järkevälle alueellistamiselle on myö, yhtä tärkeää myös näille järjestöille. Niillä on oma roolinsa kiintiöiden hallinnoinnissa ja pyynnin hallinnassa. Jotta tämä toimisi hyvin, komission pitäisi minun mielestäni antaa vaihtoehtoja päivittäiselle toiminnalle, josta jäsenvaltiot voivat valita sopivimmat omiin kalastustarpeisiinsa. Pitäisi saada aikaan kestävä kalatalouspolitiikka, se on paljon tärkeämpää kuin säilyttää perussopimusten eh, kokonaisvaltaisuus. Näillä järjestöillä on myös oma roolinsa eh, kalastusoikeuksien kohdalla ja olen samaa mieltä siitä, mitä monet tänään ovat tästä sanoneet. Näiden pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen eikä pakkoon ja jäsenvaltioilla täytyy olla tiettyä joustovaraa, jotta voivat myöntää kalastusoikeuksia kahdeksan vuoden ajalla eikä 15 vuodeksi, niin kuin komission jäsenvaltiolla pitäisi olla myös viimeinen päätös, milloin näistä oikeuksista voidaan ollenkaan kauppaa käydä. Pitäisi olla varsin varovainen, että vältetään näiden oikeuksien siirtyminen muutamien suurien vauraiden kalastusyritysten käsin. Tämä olisi haitallista ja vakavasti vaikuttaisi, niin kuin olemme kuulleet, työpaikkoihin tällä sektorilla. Tämä tulee pois heittoihin. Tuottajärjestelmä on tässäkin tärkeä roolinsa. Pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat pitäisi määritellä kiinteitä teknisiä toimenpiteitä ja pyrkiä välttämään tällaista sivupyyntiä. Komission ehdotus käyttää näitä järjestöjä, jotta voitaisiin jakaa kalaa, joka muuten nyt hylättäisiin eh, hyvän tekeväisyyteen esimerkiksi ja muille tarvitseville, niin tämä olisi tuhoisaa ja se suoraan vaikuttaisi markkinoihin, laskisi hintoja vieläkin enemmän. Parhaimmillakin tällaisia kaloja pitäisi käyttää ö, eh, pyynnissä tai kalaöljyn valmistamiseen tai kalajauhoon ja tarvitaan riittävä korvaus kalastajille, jotta katetaan kustannukset, joita purusta syntyy tarvittaisiin myös rahoituksesta apua rahastosta, jotta saattaisiin vähemmän tuttuja kalataloustuotteita markkinoille. Meidän pitäisi käyttää myös nykyajan teknologiaa, jotta voisimme toimia tämän sektorin hyväksi. Esimerkkejä löytyy esimerkiksi markkinoista, jotka toimivat varsin hyvin ympäri EUta. Sitten on myös tilaa sillä, että käyttäisiin teknologiaa ja parannettaisiin markkinatietoisuutta ja älyä ja poistettaisiin otettaisiin nämä markkinat käyttöön koko eu ja liitettäisiin ne muihin järjestelmiin. Näin tuottajajärjestöt voisivat vakauttaa markkinat. Tiettyjen lajikkeiden kohdalla voitaisiin parantaa hintakehitystä kaikkien sidosryhmien kohdalla. Tässä tarvitaan myös avustusta äh, rahastoista. Sitten markkinainterventioista. Tästä on syntynyt paljon suurta ristiriitaisuutta, kun on olen käynyt keskusteluita asiasta komission ehdotuksen pohjalta. Mikä tahansa puuttuminen vapaisiin markkinoihin, kuten tällainen varastointijärjestelmä vaikuttaa hintoihin ja minimihintoihin pitää tarttua suurella huolella. 45 miljoonaa euroa on myönnetty Euroopan kalastusrahastolle viiden vuoden ajaksi, että voidaan jäädyttää kaloja. Ja kuitenkin Jotkut järjestöt ovat tiukkoja sen suhteen, että minimihintarakenne pitäisi säilyttää, koska he väittävät, että tämä on vahva pohja markkinoiden toimiselle. Ennakoisin tiiviitä neuvotteluita tästä asiasta sitten kun tarkistuksia on tehty minun mietintööni, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se, että poistetaan minimihintainterventiomekanismit, tulee kannustamaan näitä järjestöjä varmistamaan paremmat markkinatoimintatavat. Siksi ehdottaisin, että toimimme komission mukaisesti. Sitten toinen ristiriitainen alue, uudistus äh, liittyy merkintöihin. Kuluttajille pitäisi antaa selkeät, ymmärrettävät tiedot kalastus- ja vesiviljelytuotteista. Tämä on aivan olennainen asia. Täytyy voida poistaa erilaiset sekaavat ekomerkinnät, joita on tullut vuosien aikana jotka kaikki kilpailevat erilaisilla väitteillä pyynnin kestävyydestä ja kuinka ympäristöystävälliset tuotteet ovat. Minä olen tullut siihen lopputulokseen, että EU, EUn itsensä pitäisi asettaa minimisäännöt vapaaehtoiselle ympäristömerkinnälle, jotta pannaan mm, rima vähän korkeammalle kuin tällä hetkellä tilanne on. Mitä tulee sitten tiedottamiseen, niin esimerkiksi purun päivämäärän pitäisi olla pakollinen ja sitten taas vapaaehtoisesti pitäisi ilmoittaa pyyntipäivämäärä. Laavun, laadun pitäisi olla olennaista, merkinnöissä ei pitäisi puhua vain pyynnin päivämäärästä, vaan teknisistä aspekteista, kuten ympäristöehtojen noudattaminen, mikä on ollut kosteus prosentti tai lämpötila, ja pakkauksista pitäisi myös kertoa ja pakkausmateriaaleista. Sitten mitä tulee erilaisiin tuotteisiin, lakisääteinen tiedottaminen jo vaatii, onko kalastaminen kestävällä pohjalla ja onko asia, tuote sulatettu tai pakastettu. Ja viimeinen paras päivämäärä olisi kyllä parempi kuin tällainen lakisääntöinen purkupäivä tai muu. Tämän lisäksi tarvitaan seurattavuutta tässä mikä viivakoodin kohdalla. Sitten halutaan vielä erillinen asetus aikanaan, mutta monet ihmiset, joiden kanssa olen keskustellut sektorilla, ovat olleet tästä hämmästyneitä ja kertoneet, että tämänhetkiset säännöt toimivat tyydyttävällä tavalla. Tämän takia kehottaisimme että uusien oikeuden perustojen pitää noudattaa quota. Ei pitäisi tehdä mitään sellaista, mikä vaikeuttaa jalostajien toimintaa ja saada käsinsä raaka-aineita. Mitä tulee vielä vesiviljelyyn, on tällainen globaali tarve laajentaa kalanviljelyä, jotta voitaisiin vastata suurempaan kysyntään, koska luonnonvaraiset kalakannat vähenevät. Nyt olemme vain 40 prosenttisesti itse mm, riittoisia tai omavaraisia, niin kuin täällä on sanottu. Ja kollegani mietinnön, joka käsitteli vesiviljelyä, huomautti, että on valtavia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa. Ammattijärjestöt, mukaan lukien tuottajajärjestöt ja muut federaatiot, niille pitäisi antaa mahdollisuus käyttää tällaisia välineitä, jotta voitaisiin edistää tietustoimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja näin saataisiin lisäarvoa niiden jäsenille. Ja tämän takia ehdotus luoda uusi neuvoantava neuvosto. Se pitäisi antaa, saada tukea. Minun mielestäni tämä pitäisi olla tällainen Euroopan yhteisö yhdessä paikassa, jossa on se he, toimintapaikka ja oma henkilökunta pitäisi vielä vahvistaa olemassa olevia rakenteita ja varmistaa, että näistä tulee todellisia neuvoantavia elimiä Euroopan komissiolle. Kiitoksia. Thank you. Stevenson. Kiitoksia, herra Stevenson. Sitten mennään suoraan kysymyksiin. Herra Torres Colomer, Espanjan senaatista. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin lyhyt johdanto asiasta, jota tulen käsittelemään, nimittäin sopimus, joka EUlla on Papua Uuden kanssa – siitä, että vapaasti voidaan tuoda Euroopan ilman tulleja. Tämä on kuitenkin ongelma tällä alueella tässä maassa on tehty poikkeus alkuperäsääntöjen kohdalla. Ja va- voidaan kalastaa ilman valvontaa ja sitten näillä puretaan uudessa Kiinassa ja sitten ne jalostetaan ja säilytään kolmannen maailman olosuhteissa erityisesti mitä tulee työoloihin. Miten siis aiotaan taata uusi yhteinen markkinajärjestely, jota noudattaen kolmansien maiden toi, työoloja noudattaen ja täytetään myös ympäristöstandardit. Ja edelleen mitä tulee merkintöihin, joista on puhuttu, uudet säännöt. Oletan, että niihin liittyy tällaisia logistisia ongelmia, varsin monimutkaisia sellaisia. Esimerkiksi se, että on pakollista antaa päivämäärä pyyntipäivästä. Jos on näitä alueita, jotka samana päivänä nämä tämän tekevät jotkut tästä heittävät pyyntiä tai saitaan merään, ja voivat, niillä voi olla erilaisia eri päivämääriä, jos ne toimivat useiden päivän ajan kalastaen. Ja tämä on ongelma, Tämän pitäisi olla, aina kyseessä pitäisi olla siis tämä purkupäivämäärä. Torres. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys. Edustaja Ben Bundestagista. Señora Ben. Rova Ben. ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomautus lukuun neljä, eli kuluttajatiedot. Mielestäni on tärkeää äh, antaa pakollisia tietoja saali- ähm, tai pyyntiajankohdasta. Näin ähm, voimme jäljitettävyyttä ylipäänsä toteuttaa. Lisäksi sitten tämä äh, pakastettu, sulatettu ähm, kysymys. Esimerkiksi jos tuote pakastetaan useita kertoja, se pitää merkinnöistä saada selville. Ja sitten esimerkiksi, onko tuotetta jalostettu pakastetussa tilassa vai sulatetussa tilassa, sekin pitää käydä ilmi. Ja sitten kauppanimi jalostetuissa tuotteissa, se pitää merkitä, ja se on mielestäni kyllä hyvinkin järkevä pyrkimys myös tämä tieteellinen nimi, lajien tieteellinen nimi jalostusasteesta huolimatta tai siihen katsomatta pitäisi merkitä. Tässä on kyse myös vähimmäismarkkinointikoosta. Jos meillä on ö, yhteisessä kalastuspolitiikassa tällainen poisheittokielto, niin silloin ö, vähimmäismarkkinointikoko koko ei ole järkevä pyrkimys, vaan sitten pitäisi saada säännöksiä aikaiseksi siitä, miten tuomitaan tai miten ö, määrätään seuraamuksia alamittaisten kalojen rakastami- anteeksi, siis kalastamisesta. Kiitos. Gracias, eh, señora Miranda. Kiitoksia sitten edustaja Miranda Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Monet edustajat Euroopan kansallisesta parlamentista ja myös Euroopan parlamentista ottavat ottaneet esille pienimuotoisen kalastuksen ja kestävän kalastuksen, mutta myös kestävän vesiviljelyn Galisiassa. Meillä on hyvä esimerkki, nimittäin äh, simpukoiden tuottaminen luonnon olosuhteissa. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon, koska YMIin puitteissa la- kysymystä alkuperämerkinnät, suojelu, maantiedesmerkinnät, jotka tällä hetkellä on olemassa, teillä ei ole kovinkaan suurta merkitystä tässä yhteydessä. Siksi olisi erittäin tärkeää tukea näitä merkintöjä, tunnus, tai tuotannon tunnustamista ja soveltaa näitä tuottajajärjestöjä ja muuttaa artikla 11 tuotteessa pitäisi käyttää hyväksi sertifiointijärjestelmää aivan erityisesti alkuperämerkintöjä merkintöjä, niin kuin simpu, tiettyjen simpukoiden kohdalla ja muidenkin kohdalla. Tätä ammattien välisten järjestöjen pitäisi tätä tukea. Aina tukea ei kuitenkaan tule valtion tai provinssitasolla ja me pahoittelemme syvästi sitä, että ei ole kantaa Euroop- äh, Espanjan tuomioistuimessa tästä asiasta niin kuin muissa maissa on tehty. Ja sitten pitäisi olla mahdollisuus panna kaupalle näitä tuotteita ja suojella tätä myös Euroopan tasolla tällaista toimintaa. Kiitoksia. Senor Pupinis, Pupinis Liettuosta. Ačiū. Eh, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, iš tiesų eh, turbūt... Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kuluttajan pitää aina tietää, mitä hän ostaa. Nämä tiedot niiden pitää olla pakollisia, mutta tässä ei pidä olla liian hätäinen. Eihän kaikkea voi laittaa etikettiin, kaikilla on oma hintansa. Tämä asetus säätää, että pit- tietoja pitää antaa enemmän ja että poikkeuksia ei voi olla. No, minulla on tästä huolenaiheeni, jos poikkeuksia ei sallita, niin saattaa syntyä ongelmia esimerkiksi silloin, jos siis kalalaji tai tieteellinen nimi pitää merkitä tai jos esimerkiksi jos tuotteet tai kalalajit pitää merkitä, jotka äm, jo, ja niiden jalostus, jossa saattaa olla jotain ongelmia, niin tietysti tässä nämä kaikki tällaiset merkinnät johtaisivat ongelmiin tuottajajärjestöissä, jos vaadimme aivan liikaa tietojen antamista, niin silloin byrokraattinen hallintotaakka on hyvin raskas ja tästä ö, syntyy kustannuksia, joten poikkeuksiakin pitäisi kyllä sallia. Kiitos. Señor García Díaz, del Congreso de Diputados de España. Sitten Espanjasta. Kiitoksia puheenjohtaja uudestaan. En halua toistaa jo tehtyjä asioita. Kuuntelin tästä että pitäisi saada kalastuksesta kannattavaa toimintaa ja haluaisin esittää kolme kommenttia tälle paneelille ja haluaisin kuulla esittelijän kannat. Onko hän samaa mieltä, olisiko hän valmis ottamaan nämä mukaan ensin, no, jotta vältettäisiin se, että kalastustoiminta suuntautuu kalan poikasten kalastamisen, niin kahdeksan artikla sen kohta B, sen pitäisi kieltää se, että purettaisiin yli 25 prosenttia saalista, jos kyseessä on ei toivotut lajikkeet. Sitten mitä tulee kollektiiviseen rahastoon, josta puhutaan jatkossa 38, että luotaisiin tällainen rahasto, sitä kautta pitäisi voida saada julkisia varoja ja samoin yksityisiä varoja käyttöön. Ja vielä lopuksi kohdassa 45 tai 85 siellä puhutaan vapaaehtoisesta tiedottamisesta, lisätiedottamisesta pakollisen lisäksi. Ymmärrämme, että niin ympäristötiedot kuin eettiset ja sosiaalisetkin tiedot, niiden pitäisi perustua minimistandardeihin yhteisössä, eikä meidän pitäisi vaatia vapaaehtoista tietoa, jota ei voida mitenkään valvoa. Haluaisin tietää, ovatko nämä ehdotukset sellaisia, joita voisitte ottaa parannuksena mukaan, ja näin voisimme parantaa kalastoiminnan kannattavuutta, eikä täytyisi harjoittaa tällaista äh, ryöstökalastusta tavallaan, mistä on ollut puhetta. Pitääkö, ei pitäisi voida Euroopassa toimia tällä tavalla silloin. Tällaista toimintaa ei pitäisi sallia myös niiden kohdalla, jotka toimivat kolmansissa maissa mukaan lukien kalastustuotteet, joita tuodaan tänne markkinoille, myös samat ehdot eivät työoloissa ja ympäristökysymyksissä täyty, jota me taas täällä Euroopassa vaadimme. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi Kreikan edustaja. Kiitos. Minä haluaisin kolmesta asiasta puhua. Ensinnäkin nämä merkinnät kaupallisille vesiviljelytuotteille kolmansista maista. Siellä täytyy mainita maa, mistä tuote on peräisin. Minun mielestäni tiedot pitäisi tehdä vapaaehtoisesti, jos vaikka pangasusta tuodaan muista maista. Ei tarvitse. Siis tätä, valvontaahan tehdään vain jalostamispisteessä ja se, miten tämä kala on kalastettu ja tuotettu ikään kuin. No sitten on myöskin niin, että tuoja on usein sitä mieltä, että monissa tapauksissa tai siis saattaa olla niin, että että kalaa ei ole tarkistettu ja voi olla jotain sairauksiakin kyseessä. Ja sitten kala on jaettu moniin liikkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi valvontaa suorittaa. jotta tuotanto olisi helpompaa. Sitten suurtuottajat Turkissa ja Välimeren alueella. Sielläkin kalastellaan hyvin paljon, mutta me olemme myös samalla vesillä pienillä aluksilla ja minun mielestäni Euroopan unioni pitäisi puuttua tällaisiinkin tilanteisiin. Tämä tuhoaa meidän omien Eh, oman maamme kalastusta. Ja tämä tietenkin koskee ennen kaikkea Turkkia, mutta kyllä myös muitakin maita. Me tarvitsemme tällaista meristrategiaa, eh, sellaista, että tämä olisi kestävää tämä kalastus ja miten se on mahdollista, jos meillä on EU-ssa sellaista politiikkaa, jossa standardit ovat olemassa, mutta että eihän tämä ollenkaan sovi. Kaikkien täytyy saada sama kohtelu. On tiettyjä tapoja toimia. Mm, siis eihän merta saa vahingoittaa. Resolver herra Stevenson. Saa vetää tässä pihot yhteen eri kysymyksistä. Very much Kiitos puheenjohtaja. Vedän yhteen tässä hieman. Monet kysymykset koskivat merkintöjä me olemme juuri saaneet aikaiseksi ö, suuren asetuksen ö, elintarvikemerkinnöistä. Se ö, hyväksyttiin toisessa käsittelyssä ja meillä oli paljon kolmikantaneuvotteluita, joissa, ö, joissa elintarvikeasetus melkein epäonnistui niin kuin uusi elintarvikeasetus ja niin oltaisiin, jos olisi epäonnistettu, olisimme palanneet vuoden 1999 asetukseen ja jos kolmen vuoden työ olisi mennyt hukkaan, se olisi ollut tietysti valtava tappio. Eli meillä on nyt sitten asetus elintarvikemerkinnöistä, jossa komissiosta pyydetään tekemään vaikutusten arviointeja alkuperämerkinnöistä sekaelintarvikkeissa, eli jalostetuissa, pakatuissa ja pakastetuissa tuotteissa. Eli esimerkiksi jos on kysymys pizzasta, jossa on eri lihatyyppejä, niin tuottajan tai jalosen olisi vaikea merkitä tuotteeseen kaikkien lihatyyppien alkuperämaat sillä valmistaja saattaa muuttaa tuotettaan jopa puolen tunnin välein ja silloin kysyttiin siis, että miksi, miten näitä merkintöjä voidaan muuttaa vastaamaan tuotannon realiteetteja. Ja Monet ovat siis pyytäneet komissiota tällaista vaikutusten arviointia, ja nyt yhteisissä markkinajärjestelyissä puhutaan taas uusista merkintäsäännöksistä, joissa pyydetään ö, jalostajia ö, merkitsemään sekakalatuotteet ö, ja niihin ö, alkuperämaat. Tämä tietysti aiheuttaisi tuotteille ja jalostajille valtavia kuluja. Jotkut tuottajajärjestöt ovat sanoneet minulle, että pitäisi todellakin poistaa tämä kohta aivan kokonaan. Minä keskustelin tänään komission kanssa pitkään näistä seikoista, mutta kuitenkin jotkin näistä seikoista, merkintä, artikloista, tässä ja markkinajärjestelyssä koskevassa asetuksessa ovat järkeviä. Esimerkiksi kun on kyse näistä ympäristöystävällisyysmerkinnöistä, minä pidän tästä ideasta itse kovin kovastikin. Ähm, ja tämä vastaa joihin kysymyksiin, nimittäin kysymyksiin siitä, miten saadaan aikaiseksi yhtäläiset mahdollisuudet äh, maahan tuoduille kalastustuotteille ja niille tuotteille, jotka tuotetaan Euroopassa. Me tiedämme, että meidän tuottajiemme pitää noudattaa todella tiukkoja kriteerejä ja monet ihmiset argumentoivat, että vaikka 60 prosenttia kalastustuotteista tulee EUn ulkopuolelta, niin emme sää, sovella yhtä tiukkoja sääntöjä näihin tuontituotteisiin. Ja Kuten Papa, herra Papa Giorgio sanoi, olen kyllä samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi ö, ryhtyä toimiin sen estämiseksi, että sellaiset kalastustuotteet tulevat EUn alueelle, jotka eivät noudata kriteereitä. Mutta tämä on tietysti vaikeaa maailman kauppajärjestön säännöksiä noudattaminen, mutta se olisi mahdollista, jos meillä olisi tällainen vapaaehtoinen ympäristöystävällisyysmerkintä, joka näyttäisi kuluttajille, että kyse on kestävästä tuotteesta, jo, joka on siis pyydystetty kestävällä tavalla ja jonka sosioekonomiset vaikutukset ovat kestäviä ja täm, tämähän ei itse asiassa edes kuulu yhteisiin markkinajärjestelyyn tähän tällä hetkellä. Me voisimme saada tällaisen merkinnän aikaiseksi, joka antaa kuluttajille paljon varmuutta. Ja myös nekin järjestöt tai tuottajat, jotka haluavat viedä maasta näitä kalastustuotteita, voisivat käyttää tällaisia merkintöjä. Ja, niiden pitää, pitäisi... Ö, ja näiden tuotteiden kohdalla, jotka tulevat, joita tuodaan EU, niidenkin pitäisi täyttää samat kriteerit. Ja näistä seikoista siis puhumme tässä yhteisen markkinajärjestöllä koskevassa asetuksessa. Sitten vielä merkinnöistä. Saaliin purkuaika ja pyyntiaika. Pyyntiaikan pitäisi olla pakollinen, komissio ehdottaa olen, olin hyvin kiitollinen kollegani, joka antoi tässä hyvät perustelut. Minä olen mitä käynyt monissa jäsenvaltioissa tehdessäni tätä mietintöä, ja Kalisiassa kollega sanoi, että ne kalastajat, jotka lähtevät vesille ja palaavat samana päivänä tuoreen kalan kanssa, purkavat saaliinsa yhtä tuoreina kuin sellaiset troolarit, jotka jotka pistävät tuotteensa nestemäiseen jää, jäähän ja tulevat kahden viikon kuluttua takaisin satamiin. tämän, näiden tuotteiden tuoreudessa ei ole, ei ole itse asiassa eroja. Ja siksi saaliin purku aika, sen pitäisi olla pakollinen merkintä ja pyyntiaika pitäisi olla vapaaehtoinen pyyntiajan merkintä voisi olla vapaaehtoinen lisämerkintä ja tämä ehkä antaa kalastajille markkinointiedun, mutta asiakkaalle on hyvin harhanjohtavaa nähdä, jos hän näkee, että, että päivän vanha saalis olisi, se, kuluttajan on vaikea ymmärtää, että päivän vanha saalis saattaa olla yhtä tuore kuin 12 päivän saalis. Eli nyt jo on pakollisia kolme eri, kolmen eri merkinnän laittaminen, eli siis pakastus, aika, sitten vähimmäissäilyvyysaika ja nyt sitten puhumme vielä tästä pyyntiajasta tai saalin purkamisajasta. En tiedä, mitä kuluttaja ajattelee tästä kolmesta eri merkinnästä. Kuluttaja ajattelee, että no ehkä pyyntiaika olisi oli kaksi vuotta sitten jo. Ja tämä tietysti e- ehkä estäisi kuluttajia ostamasta kalaa ja se tuhaisi markkinat. Eli tässä pitää olla todellakin hyvin varovainen näissä merkintäasioissa. Olen todella ö, kiitollinen kaikista kommenteista tästä aiheesta. Ö, kollegani Espanjan senaatista on ilmeisesti jo lähtenyt, mutta hän puhui tästä Papua, Papua Uudenkinean vapaankauppasopimuksesta. Tietysti meillä on ongelmia sen kanssa. Kuten herra Kade sanoi, me toivoimme, että, että Papua uusikinealaisessa kiinalaisille kalastajille anta, annettaisiin paljon enemmän mahdollisuuksia, mutta itse asiassa kävi niin, että kiinalaiset rakensivat suuren tuotantolaitoksen Papua uuteen ja toivat sinne kiinalaisia työntekijöitä. Ja kiinalaiset tuottajat vievät, vievät sinne sitten jalostettavaksi kiinalaista turskaa, ja tämä turska sitten viedään EU-hun. Ja näin koko tämä vapaakauppasopimus ö, johti vääristyneeseen tilanteeseen, jossa ö, suuret kiinalaiset yritykset pääsivät markkinoille. Eli vapaakauppasopimusten suhteen pitää olla hyvin varovaisia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten siirrytään tähän viimeiseen Paneelin, joka koskee uutta meri- ja kalastusrahastoa. Ja puheenvuoron saa Alan Kadek. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ensinnäkin kollegoille, jotka ovat rohkeita ja motivoituneita, jotka ovat vielä paikalla kansallisista parlamenteista ja kiitän heitä siitä, että he ovat tulleet tänne tänään keskustelemaan kanssamme. Yritän puhua lyhyesti, koska olemme aika paljon jäljessä aikataulusta. Aluksi haluaisin selittää teille, minkälaista aikataulua olemme ajatelleet eh, tämän eh, työasiakirjan esittämiseksi. Tämä on 24.4. sitten syyskuussa eh, valiokunnassa ja vuonna 2013 täysistunnossa. No tässä nyt poiketaan perusasetuksesta. E, raha, rahoitus itse asiassa olisi tämä perusasetus ja muistutan kuitenkin teitä siitä, että 6,7 miljardia euroa on kysymyksessä vuosille 14-20, mikä on tämä strateginen yhteinen kehys ja tämä on kohesiopolitiikka, kuten täällä äsken sanottiin. 376 miljardia euroa kokonaisuudessaan, eli tässä on kysymys budjetista. On varmaa, että tämä heijastelee perusasetusta, mutta kuten sanoi, minulla on monenlaisia ehdotuksia ja kommentteja, jotka haluaisin teille nyt kertoa. Kuitenkin tiedän, että että tämä kalastusrahasto on sellainen, että sen tulisi ennen kaikkea palvella kalastajia eikä suinkaan rakennemuutosta. muutosta. En halua mitenkään puhua paha kalastajista, mutta emme me halua kalastajista minkälaista pizzapaistajia tai majatalon pitäjää. Ei ole tarkoitus tehdä kalastajia muuntaa tällaisiksi henkilöiksi. Eli minä kunnioitan hyvin paljon tätä ammattia. Mutta tämä rahasto on nimenomaan kalastajille ja kalastukselle suunnattu. Pitää, me olemme kaikki samaa mieltä, että kannat pitää säilyttää. Monia kiinnostavia asioita täällä on. Vesiviljelyn asema. Minä muistan, että mm, Tässähän on unohtunut sanoa, että onpa sitten perusasetus, kysymys tai markkinajärjestely tai rahoitus, niin meillä on kuitenkin tässä nyt komission ehdotukset, joihin otamme kantaa. Meillä on yhteispäätösmenettely, tämä on Lissabonin myötä tullut ja se on tietenkin neuvosto, joka päästää, päättää näistä uudistuksista, eli asiat ovat vielä kesken. kesken. Vesiviljelyehdotukset ovat kiinnostu, kiinnostavia, tuottajajärjestöjen asema, e, toimialajärjestöt, nekin ovat kiinnostavia. Ja se, että kalastajat ja tiedemiehet olisivat e, yhteistyössä, niin se on kiinnostava ajatus se, että on tällaisia paikallisia toimintaryhmiä, alueellisia, ja tällainen toimintalinja numero neljä on, on kiinnostava. Mutta tämä ykkösosio on sitten toisaalta sellainen, mitä pitäisi vielä tarkemmin katsoa. Pitää tietenkin muitakin merisektorin aloja tukea Mm, ja pitäisi tänne eh, lisätä eh, nimenomaan sellainen tavoite, joka liittyisi kalastukseen ja kalastuksen kilpailukykyyn, eikä nimenomaan, eikä tähän rakennemuutokseen, minkä äsken sanoin. Koska me, meillähän ei ole sellaista mandaattia ollenkaan, että me saisimme muutettua kalastajat joskin muuksi, vaan on kysymys kalastuksesta. Pitää myöskin auttaa nuorten tulemista sektorille ja pitäisi myöskin eh, helpottaa siis eh, tätä ihan mikä tahansa kalastukseen liittyvä eh, ala on kyseessä, erityisesti rannikkokalastus ja pienimuotoinen kalastus ja pienten kalastusyritysten perustaminen ja myöskin koulutus täytyy tässä yhteydessä muistaa. Mikä täällä puuttuu kokonaan on tällainen sellainen tukimekanismi, joka olisi väliaikaista huonoa tilannetta korvaamaan luotu mekanismi. Anteeksi nyt kun toistelen itseäni, mutta minä olen hyvin kiinnostunut alusten uudistamisesta. Se puuttuu täältä kokonaan. Ja myöskin tämä romutuspalkkio Euroopan kalastusaluksia pitäisi uudistaa, nehän ovat 27 vuotta vanhoja, ne ovat hyvin vaarallisia jo. Käyttävät hyvin paljon energiaa, tuot, päästävät paljon CO2 hiukkasia. Ja jos ei mitään tehdä, niin 15 vuoden päästä ei ole yhtä ainokaistakaan eh, kalastusalusta olemassa. Pitää myöskin kalastussatamien kilpailukykyä parantaa. Ja täällä puhutaan näiden poisheittomäärien käsittelystä tässä komission ehdotuksessa. Hyvä ajatus, anteliassa ajatus, ei kukaan sitä voi vastustaa, mutta me tiedämme kuitenkin, että nyt teknisesti se ei nyt tällä tavalla suju. Emme me pääse nolla sivusaaliisiin tulevina vuosina, se on aivan selvää. Komission ehdotus on tältä osin jo vähän kehittynytkin, eh, mutta täytyy nyt vain tässä edetä rauhallisesti. Sitten eh, sääntely, tämä eh, varastointi, tuki, jota komissio ehdottaa poistettavaksi tai vähennettäväksi. Sehän on tarkoitettu markkinahintojen sääntelyyn. eikä alueellistaminen ole missään kohdin mukana, kuten olemme täällä kuulleet. Täällä on vihreän kirja ollut, ja vihreässä kirjassa oli aivan selkeästi sanomaan, että, sanottu, että me toivomme todellakin alueellistamista, aivan oikea sellaista, eikä sitä kukaan tässä kiistä. Sillä ratkaistaisiin monenlaiset ongelmat. Meillä on juridisia ongelmia tässä, mitä komissio meille ehdottaa. Ja tämä meille tullut ehdotus perusasetukseksi, niin siinä on juridisia ongelmia, mitä tulee yhtenäismarkkinoihin ja perussopimukseen. No äsken sanoin erään asian, jota en nyt käy jakkaamaan tässä koko iltapäivän ajan, mutta on tärkeää, että täältä poistetaan vanha käsite, joka on, liittyy näihin siirrettäviin kalastusoikeuksiin. Ehdotukset ovat hyvän suuntaisia, mutta kuitenkin tämä on sellainen kohta, mitä pitäisi vielä työstää eteenpäin. Eli tämä siis tästä uudesta rahastosta, tämä nyt tulee kehittymään tietenkin sen mukaan, kun asetus, asetus muuttaa muotoaan. Täällä on tarkistuksia, joita tehdään, tehdään perusasetukseen. No niin, te kello on paljon ja olen teidän käytettävissänne, kun vastaan kysymyksiinne. Gracias, Kiitoksia sitten kysymyksen ensimmäisenä herra Naudens Latviasta. Godātais priekšsēdētāji kungs, eh, godātais Kadek kungs, godātie kolēģi. Kiitoksia puheenjohtaja herra Kadek, hyvät kollegat. Minulla on oikeastaan kommentti ja kysymystä. Tämä liittyy Latvian kantaan tukeen tälle välineelle. Me olemme varmoja, että on välttämätöntä muinkin keinoin uuden aikaista. Näin voidaan varmistaa merenkulun turvallisuus ja myös energiatehokkuus. Esimerkiksi me tukisimme sitä, että korvataan moottorit, jotka moottoreihin, jotka ovat energiatehokkaampia ja ympäristöympärillisiä. Julkista tukea ei voida käyttää kuitenkaan moottorin uudistamiseen. Tässä ollaan ristiriidassa koko homman tavoitteiden kanssa, kun pyritään lisäämään energiatehokkuutta ja pyritään lisäämään ympäristön huomioimista. Mitä tulee sitten kalataloustuotteiden jalostamiseen, tämä liittyy tuotantoprosesseihin, pyritään luomaan lisäarvoa. Kolmanneksi suuret jalostusyritykset kalat maataloustuotteiden kohdalla, jotka työllistävät paljon työvoimaa tuotantosyklissään ja liikevaihto ei ylitä tiettyä kynnystä, niiden pitäisi voida nauttia samanlaista tuesta kuin tuesta, jota annetaan PK-yrityksille tai PK-kokoisille yrityksille. Tällaiset yritykset luovat työpaikkoja paikallisväestölle, erityisesti rannikkoalueilla, jotka ovat täysinkin riippuvaisia kalataloudesta ja kalastuksesta. Ja haluaisin vielä puuttua Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta Olen erittäin kiitollisia, että tämä tilaisuus on järjestetty. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Edustaja Tesling Ruotsista. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ja Kadeke tästä. Nyt tässä kun keskustelemme eurooppalaisesta tästä rahastosta, niin meidän täytyy pitää huolta siitä, että kaikki liittyy, liittyy yhteen ja meidän täytyy koko ajan muistaa tämä ekologinen vihreä ajatus tässä takana. Olen aikaisemminkin sanonut, että Ruotsin puolelta tämä ekologinen kestävyys on tärkeämpää jopa kuin sosiaalinen ja talouspuoli. Me olemme sitä mieltä myöskin, että että tämä MSY, sen pitäisi toteutua 2015. Mm, Kun täällä on puhuttu edellytyksestä, täytyy olla sellaiset edellytykset, että kalastusta voidaan jatkaa. Meidän puolestamme on aivan selvää, että sen tyyppinen tuki, joka antaa, mm, antaa lisää työpaikkoja, niin siinä täytyy muistaa myöskin tämä ekologinen tasapaino. Mitä taloudelliseen tukeen, niin tietenkin tässä on tasapainoilua suhteessa kapasiteettiin. Ja jos tämä on oikein eh, muotoiltu, niin hyvin paljon myönteistä voidaan saada aikaan. Me eh, voimme ajatella veden käyttöä, eh, anteeksi, vesiviljelyä ja täytyy myöskin tehdä yhteistyötä näiden Eh, rahastojen kanssa, koska meillähän on myös tällaista pienimuotoista kalastusta ja kalastusturismia. Eh, sehän voisi olla myöskin yksi suunta, mihin voitaisiin siirtyä. Ruotsin puolelta on minun mielestäni eh, sano, on hyvä, että sanotaan, että tässä voidaan tällaista koherenttia meripolitiikkaa noudattaa, jota merialueiden käyttöäkin voidaan miettiä laajemmin. täällä on selvät tavoitteet eh, sille, eh, mitä rahastosta rahoitettaisiin. On tarkoitus eh, tukea kalastuspolitiikan toteuttamista ja on erittäin tärkeää, että näillä kaikilla aloilla on siis yhteistyötä keskenään. Kiitoksia. Sitten on parlamentista Rova Jotovan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Kade. Kiitän teitä lämpimästi teidän johdannostanne. Minulla on yksi kysymys teille. Onko teillä jo pöydällä analyysi, jonka komissio on laatinut tai lausunnot, mielipiteet jäsenvaltiosta, mitä tulee kalatalousrahaston toimintaan, joka nyt on toiminnassa siis. Ja täm, siis onko tietoa prioriteeteista ohjelmassa tai menettelytavoista? no, tiedättekö näistä teksteistä, jotka toimivat ja niistä, jotka taas eivät enää oikein päde. Jutova. Kiitoksia, Rojotova. Sitten herra Evion Ranskan senaatista. Kiitos puheenjohtaja. 20 vuotta YKPtä on rahoitettu erityisvälineellä ja tämä rahoitusväline, tämä ohjausrahasto, jo, jolla oli 4,1 miljoonaa, niin, niin tämähän piti riittää sitten myöskin alusten rakentamiseen. Tässä on vain 3,8 miljoonaa rahaa nyt sitten vuosille 2007-2013. Ja nyt te puhutte tästä eurooppalaisesta rahastosta, joka kattaisi kaikki muukin monia meriasioita kalastuksen lisäksi. Mihin nämä rahat riittävät? Ohjausrahasto oli pelkästään kalastukseen ohjattu rahasto, eli siellä oli kalastajat ja tuotantovälineet. Ja 2007 on poistettu tuotantopuolen tuet, koska haluttiin monipuolistaa aktiviteetteja kalastusalalla. Oli kysymys joko turismista tai jalostuksesta. Kuitenkin nyt on astuttu jo reunan yli tämä eurooppalainen uusi rahasto, niin tässä on kaikki meripolitiikkaan liittyvät asiat ja kalastus, jota siitä tuettaisiin. Ja kun me katsomme tätä asetusta, niin me huomaamme, että tässä tarkoituksena on edistää vesiviljelyä ja kalastusta ja kestävää sellaista, mutta myöskin alueellista tasapainoista kehitystä niillä alueilla, jotka kalastuksesta elävät ja myöskin Euroopan meripolitiikan ja kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa. Se, kun mitä me haluaisimme toi, esittää, että kalastukseen ohjattu raha olisi suurempaa kuin aikaisemmin. Missä siis meripolitiikka, yhtenäistetty meripolitiikka, mitä se, mihin se päättyy? On rannikkopolitiikkaa, on diversiteettiä, rannikko eläimiä, kasvistoa, otetaanko se huomioon näissä julkisten varojen käytössä? Miten tällainen kehitys, jotta me sen ymmärtäisimme, niin nämä perustellisesti kysymme siitä, että mitä se vaikuttaa niihin, niihin asioihin, mitkä itse YKPstä ovat peräisin. Kiitoksia. Sitten herra Nylund Suomesta. Chairman, colleagues, Puheenjohtaja, kollegat. Kiitän herra Kadekia erittäin hyvästä, selvästä johdosta. Minä haluaisin korostaa neljä seikkaa tässä tärkeässä kysymyksessä. Ne ovat tärkeitä arkipäivän kannalta katsottuna Pohjoismaissa. Me, ensinnäkin me, me tarvitsemme investointitukea uudelle infrastruktuurille, kalastussatamille ja laitille. Tietysti purkupaikkoja tarvitaan pienimuotoisille kalastajia, rannikokalastajilla ja sisävesikalastajilla. Tämä, näin voitaisiin parantaa kalan laatua, lisätä kulutusta, saada helpommin markkinoille tuotteita ja voitaisiin parantaa yhteistyötä kalastajien kesken. Toiseksi, kun luodaan tällainen starttipaketti nuorille pienimuotoisen kalastajien harrastajille, tämä olisi ratkaisevan tärkeä yrittäjille. Paketin pitäisi olla vähän samanlainen kuin on, on käytössä vesiviljelyn kohdalla tässä asetuksessa. Erityisesti pienimuotoisessa kalast- rannikkokalastuksessa toiminta on kehittynyt, ja, mutta määrät vähentyvät, jos ei voida mitenkään auttaa uusien kalastajien alueella tuloa. Kolmanneksi investointeita vältettäisiin, korvattaisiin tuhoisilta hylkeet aiheuttavat tai muiden toimesta. Tällainen pitäisi hyväksyä pienemuotoisen rannikkoalastuksen kohdalla, koska näitä eläimiä kuitenkin suojellaan, niin yleensä on varsin vähän keinoja rajoittaa niiden äh, haittaa, jota syntyy hylkeistä ja merikotkasta. Vielä lopuksi Mielestäni meidän pitäisi samalla tavalla kohdella rahoitustukea pienimuotoisilla kalastajille sekä meri- että sisävesialueilla. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Pringle Irlannista. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Kadekia hänen alustuksestaan nopeita kommentteja Euroopan ähm, meri- ja kalatalousrahastoon. Olen samaa mieltä herra Kadekin kanssa siitä, että kalastajia pitää auttaa kriisissä, mutta tässä pitäisi puhua myös satamien henkilöstöstä. Ja meidän pitäisi lisätä varoja alusten turvallisuuden, turvallisuuden tukemiseksi. Lisäksi olen sitä mieltä, että me tarvitsemme suoraa rahoitusta niille yhteisöille, jotka ovat kärsineet kalastuksen vähentymisestä ennen kaikkea niillä alueilla, jotka ovat EUn laita-alueilla näin on esimerkiksi Pohjois-Irlannissa. Nämä yhteiset tarvitsevat todellakin tukea voidakseen löytää vaihtoehtoisia markkinoita. Näitä tukea ei pitäisi kohdentaa, tätä tukea ei pitäisi kohdentaa tuottajajärjestöjen kautta, sillä tuottajajärjestöt keskittyvät usein myyntiin. Nämä tuet pitäisi sen sijaan kanavoida yhteisöiden kautta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä kaksi kysymystä. Herra Papajero ja Pupins, he ovat kuitenkin tehneet kaksi kysymystä, jotta jäisi nyt edes viisi minuuttia Kadjakille vastauksia varten, niin ehkä annamme hänen sitten vastata nyt. Ja sitten jos vielä tässä koktailtilaisuuden yhteydessä tai virvokkeiden yhteydessä, niin voimme sitten vielä esittää niitä kysymyksiä. Herra Kareja, olkaa hyvä. Niin, ehkä voin ottaa jotakin muutakin kuin Coca-Colaa puheenjohtaja. Niin, vastaan nyt ensiksi herra Snodiksille ainakin yritän. Ymmärsin kyllä, että hänkin puolsi tällaista uusiutu- tukea uusiutumiselle, uuden aikaistamiselle ja energiatehokkuudelle. Sanoin tämän johdannossakin, että kannatan todellakin tätä ehdotusta, mitä tulee vesiviljelyyn, niin kyllä se on tärkeä asia ja se kyllä löytyy jo tästä perusasetuksesta ja rahastosta. Se on yksi näistä akseleista, jotka liittyvät tähän uudistukseen. Tietenkin tässä olisi kysymys kestävästä vastuullisesta vesiviljelystä meidän ei pidä kopioida matkia joitakin lähinaapureitamme, jotka harjoittavat vesiviljelyä, joka ei ole kumpaakaan, ei kestävää eikä vastuullista. Muistaa se kuitenkin siitä, että EUn vesiviljely on vain tuskin 40 prosenttia maailmanlaajuisesta vesiviljelystä, vaikka äsken täällä todettiin, mutta laadin kyllä tästä aikana niin myös mietinnön. Kyseessä oli itse kyse on 70, 70 prosenttia, tai 70 prosenttia kalasta, jota käytämme, on tuontikalaa. Haluamme kestävää kalastusta, mutta haluamme myös samanlaista vesiviljelyä. Se on aivan välttämätöntä minun mielestäni. Herra Feskling Ruotsista, te muistutitte siitä, että on tärkeää ottaa ympäristökysymykset huomioon. Se on välttämätöntä. sehän on ihan itsestään selvää minusta ja meistä luonnon monimuotoisuus, kestävyys kalastuksessa. Tämä tuntuu välttämättömältä, niin kuin sanonkin, jos ei ole kaloja, ei ole kalastajakaan. Sitten se pitää ottaa huomioon tämä aspekti, eikä tietenkään pidä unohtaa to- so- taloudellista ja sosiaalista toimintaa ja mitä kalastus tarkoittaa Euroopassa. Tämä on valtava määrä työpaikkoja. Ehkä verot- kun se verrataankin muihin toimintoihin, niin on vähemmän, mutta kuitenkin suuresta määrästä ihmisiä on kysymys. 140 000 työpaikkaa ja samoin työpaikka löytyy jalastusteollisuudesta, joten tämä aspe- sosiaalinen aspekti ei oikein näy komission ehdotuksessa. Se pitää ottaa sekä tähän perusasetukseen että rahastokysymykseen. Ja niin kuin te sanoitte, herra Tesling, tasapainoa on vaikea löytää ja uskonkin, että tämä on meidän tehtävämme löytää tämä tasapainon kohta. Sitten te puhuitte yhdennetystä meripolitiikasta. Tämäkin on tärkeä tekijä, mutta te huomautittekin, että tämän EMKRn kohdalla tämä ei ole pelkästään Euroopan kalastusrahasto, vaan Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Toisen ei pidä haitata toista. Molemmat ovat välttämättömiä, tässä pitää olla todella valppaana. Ja sitten tuli kysymys Korin kalkalous, anteeksi, kalastusrahaston saldosta. Tästä on tehty tärkeä asiakirja, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka tavallaan kertoo, miten Euroopan varoja on viime vuosina aikana käytetty. On hyvää ja vähemmän hyönoa, huono, hyvää toimintaa, se on aivan selvä asia. Jotakin asioita on hoidettu erittäin hyvin, toisia paljon vähemmän hyvin. Ja nyt kuitenkin, kun kyse on tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, jonka säännöllisesti saamme, lukekaa se todellakin, lukekaa myös uudestaan, koska niin kuin kaikki kertomukset tästä tuomioistuimesta, niin on eri tapoja lukea tekstiä, varsin usein on eh, keskitytään tiettyihin kysymyksiin. On ollut vähemmän kielteisiä asioita kuin halutaan analysoida ja myöntää, kun luetaan tietyllä tavalla tätä tuomioistuimen kertomusta. Mutta kuitenkin tämä uudistus on välttämätöntä myös rahoituksen kannalta. Kollegani äsken sanoi, on totta, että tämä eurooppalainen meri, tämä on nyt Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, mulla on nyt yhdessä, on totta, että tämä rahasto ei koske pelkästään kalastusta, mutta se on kuitenkin tärkeä, huomattavampi kuin aikaisempi rahasto. Tässä pitää olla vapaana. Ja tuki kalastukselle. Sen pitää olla tukea kalastukselle eikä vain toiminnan muutoksille. Tietysti joissakin tapauksissa ymmärrän kyllä sen, kun on tällaisia yhteisöjä, jotka ovat vakavasti kärsineet tilanteesta. Ja voitaisiin kuvitella, niin kuin täällä herra, herra Brinkel otti esille, kun hän puhui Ilanin kalastusyhteisöstä, jotka ovat kovasti kärsineet tilanteista. Joka tapauksessa teidän esittämänne, esittämänne kommentit, arvoisa senaattori, ovat sellaisia, jotka täysin jaan ja yritän kyllä ottaa ne mukaan tähän mietintöön, niin kuin te sanoitte ja niin kuin minä itsekin asian näin. Ja herra Nyland, joka edustaa Suomen eduskuntaa, hän sanoi, että ja toivoo, niin kuin minäkin toi, sanoin äsken, toivon, että annettaisiin tukea nuorille kalastajille vähän samalla tavalla. Ei pidä lisätä tietenkään kalastajien ja alusten määrää, mutta toisaalta pitää kyllä uudistaa kalastajia ja laivastoja, koska keski on aika korkea ja tällä hetkellä varsin vähän nuoria tulee tälle alalle. Ja kuitenkin kyseessä on elinkeino, joka voi mahdollistaa elannon hankkimisen asianmukaisella tavalla joten tarvitaan tukea uusille aloittajille kalastuksessa. Aina pitäisi siis ottaa huomioon kalakantojen säilyttäminen. Ja mitä tähän vielä tulee, ei ole kyseessä vain ihminen, joka tässä saalista on, myös nämä merikotkat ja... Qui sont, euh, qui sont prédatrices. Merimetsot ja hylkeet. Euh, J'ai aperçu tout, tout à l'heure. Äsken. Mais, euh, qui, qui, qui... Niin tässä kollega tuntee hyvin tämän ongelman, joka liittyy Äh, hylkeeseen, samoin merikotka, ne molemmat syövät varsin paljon kalaa. Ne ovat kuitenkin su- suojeltuja lajikkeita. Komissio on näitä asioita käsitellyt vuodesta toiseen jo pitkään ja toivon, että löydämme ratkaisun tähän ongelmaan, koska nämä ovat varsin suuria petoeläimiä. Sitten herra Prinkle, yritin jo vastata osaan kysymystänne. Mitä tulee Siis kun puhun kalastajista, niin tietenkin puhuin myös laivureista ja muista. Puhun kaikista näistä toimijoista tässä ajatellaan tavallaan kalastajia vähän laajemmin. Ja sitten johdannossani sanoin, että toistan, on välttämätöntä uudistaa laivastoja, että ne ovat turvallisempia, joka voisi tapahtua monenlaisia tragedioita vesillä, on sitten Välimerestä tai Englannin kanavassa tai Itämerestä, on välttämättä uudistaa laivastoja, jotta ne olisivat turvallisempia ja vähemmän vaarallisia, siis siksi tämä on merkittävää ja tärkeää. Sitten tuli myös tällaisia myönteisiä seikkoja esiin, kaikki mikä koskee pyydysten valikoivuutta, se on nyt huomioon, että tätä pitää todellakin korostaa, se on hyvä asia, hyvä ehdotus, joten siitä pidän kiinni. Jälleen kerran teidän ehdotuksenne ja ajatuksenne olivat todella kiinnostavia. Joka tapauksessa vielä haluan lämpimästi kiittää niistä ja kehotan teitä vielä ehkä muotoilemaan ne uudestaan kirjallisesti, koska sitten on vielä helpompi työstää niitä, jotta ne huomioon. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, nyt taisin pitää aika hyvin aikareistani kiinni, mutta siis todellakin mieluummin jotakin muuta kuin Coca-Colaa. Kiitoksia, Alan. Nyt sitten olemme vieneet tämän kokouksemme loppuun, jota pidin varsin poikkeuksellisena, ja sitä se olikin. Nyt sitten vielä johtopäätökset, vaikka en aio kovinkaan paljon tässä puhua mielestäni, niin meidän pitää, meillä on selkeä kuva mm kansallisten parlamenttien mukana olisiko he voivat rikastuttaa keskustelua. Tuli monia kysymyksiä, oli lähes 60 puheenvuoroa. Uskonkin, että on, on monia näitä ristiriitakohtia myös. Poisheitto, kestävä tuotto, kalastustoiminta yleensä. Kaikki olemme samaa mieltä ympäristökysymyksistä, mutta myös kalastajien olosuhteiden huomioimisesta Jotkut olivat yleisluontoisia kommentteja, jotkut eh, yksityis- yksityiskohtaisempia. Mielestäni olemme puhuneet monista kysymyksistä, tieteistä, realistisesta reformista, tuottajärjestöistä, joita pitäisi toimia tehokkaammin, merkinnöistä, laivaston uudistamista, mutta aivan erityisesti ottaisin sille yhden sanan, joka tuli jatkuvasti esiin, nimittäin kestävyys. Tästä puhuttiin paljon. Mehän kaikki haluamme sitä merille ja eri lajeille, mutta haluamme edelleenkin toimia. Ja haluamme, että kalastajat jatkossakin kalastavat. Uskon, että voimme näin tehdä. Ja sitten vielä Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta pyytää teitä esittämään näitä ehdotuksenne kirjallisesti. Tässä on vielä paljon työtä jäljellä, mutta kiitän vielä kaikki, jotka ovat olleet mukana järjestämässä tätä ylimääräistä kokousta. Kiitän niistä, jotka ovat vastuussa suhteesta kansallisiin parlamentteihin. Ja kiitän tietenkin tulkkajamme hyvästä työstä. Ja teitä kaikkia kiitän vielä kerran lämpimästi sitä, että olette tulleet tänään Euroopan parlamentin Brysseliin. Ja nyt sitten lopuksi kutsun teidät tulemaan ensimmäiseen kerrokseen ei ehkä Coca-Colan vaikka lasillisen viiniä. Paljon kiitoksia vielä ja jatkamme sitten keskustelua, jos te haluatte täällä sain ulkopuolella.